Uh, liebe... Niin, hyvät kollegat. Minusta meidän pitäisi varmaankin nyt aloittaa. Kello on nyt jo viisi yli puolen. Minä olen iloinen siitä, että meillä on tänään tilaisuus. Um, review that puolivälin tarkasteluun kauppa kaikille strategiasta. Ja tässä mielessä opiskelijat kansainvälisen politiikan ja kansainvälisen kaupan opiskelijat Pariisista ovat aivan oikeassa paikassa. Ja toivotankin teidät sydämellisesti tervetulleeksi tänne valiokuntaamme, koska Parametrit kaupan osalta ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosina. Enää ei käydä keskustelua TTIPstä päinvastoin. On monia yhteenottoja Yhdysvaltojen kanssa hormoniliasta teräkseen ja oliiveihin. Ja myös yhteistyö VTOn puitteissa ei näytä olevan niin itsestään selvää kuin odotimme. Meillä on lisääntyvää kriittistä keskustelua julkisuudessa kauppapolitiikasta, ehkä enemmän globaalistumisesta ja siitä, minkälaisia vaikutuksia globaalistuminen tuo mukanaan. Ja, ja globaalistumisen lupaus siitä hyvinvoinnista, jota tulisi kaikille, tuleeko se toteutumaan ja mikä voisi kauppapolitiikan panos olla tässä. Ja luonnollisesti meillä on myös vaatimuksia, jotka liittyvät tällaiseen politiikkaan, joka on muuttunut, koska nyt puhutaan ö, muusta kuin tulleista, puhutaan lisäelementeistä, joita kauppapolitiikka koskettaa, jopa siitä kysymyksestä, joka on noussut esille esimerkiksi sukupuolipolitiikka, työelämän standardit, veronkierto, korruption torjunta. Siis nämä ovat tällaisia lisäelementtejä, jotka ovat löydettävissä kauppapolitiikasta. Ja nämä vaatimukset luonnollisesti liittyvät myös kysymykseen siitä, miten nämä vaatimukset voidaan panna toimeen asianmukaisesti – niin ettei niistä tule vain hurskaita sanoja, vaan syntyy myöskin tuntuvia tuloksia. Muuttunut tilanne siis, mikä merkitsee myös sitä, että on pohdittava sitä, onko tilanne se, että tätä strategiaa pitäisi sopeuttaa, laajentaa, ja pitäisikö sitä tehdä sellainen, että se vastaa paremmin tulevaisuutta. Siksi me olemme täällä tänään. Olen iloinen siitä, että täällä on kauppakomissaari Cecilia Malmström, ensimmäisessä paneelissa mukana herra Röytiksen lisäksi, joka on Uni Europe-organisaatiosta eh, alueellinen sihteeri, herra Abruzzini, joka on keskeinen virkamies Euro Chambersista, ja Claire Gamage, joka on professori Bristolin yliopistosta. Hyvin eh, asiallinen paneeli juuri näitä kysymyksiä varten. Ja kun minä nyt olen mikään esittelijä tässä, vaan pelkästään alustaja, annankin nyt välittömästi puheenvuoron Cecilia Malmströmille. Thank you very much, uh, Bernd. Kiitos oikein paljon, Bernd. Arvon panelistit, parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitos johdannosta. Nyt on varmasti ihan hyvä keskustella näistä kysymyksistä. Viittasit jo moniin tulevaisuuden haastaviin kysymyksiin, joista voisimme puhua. Halusin aluksi vain antaa yleiskatsauksen siitä, mitä on tapahtunut kaikkien kauppatiedonannon jälkeen. Ja voimme keskustella ja siirtyä tietenkin vielä eteenpäinkin tästä aiheesta. Tämä keskustelu on oikea-aikainen nyt, koska haluan mielelläni kuulla teidän kantojanne – Täällä on loistavat panelistit myös. Meillä on oma kauppapoliittinen työmme käynnissä, arvioimme. Emme nyt ehkä pysähdy pohtimaan, mutta pohdimme kuitenkin hiukan, missä mennään, mihin ollaan menossa. Ja haluamme huolehtia siitä, että osallistuvuus on kauppapolitiikkamme keskiössä edelleen. Asiat ovat paranemaan päin Euroopassa, näin sanoisin. Työttömyys on laskemaan päin, meillä on kasvua kaikissa jäsenvaltioissa. EU on osoittanut, toisin kuin jotkut muut, että olemme valmiita käymään kauppaa maan osiaan sellaisia, jotka ottavat meihin yhteyttä ja haluavat olla kauppasuhteissa meihin, mutta on meillä ongelmiakin. Niitä ei saa nyt vähätellä, koska meillä on edelleen ongelma – johon viittasitte, että monet kansalaiset eivät vieläkään ole sitä mieltä, että kauppa on heille tärkeää. Että kauppapolitiikka toimii heidän edukseen. Meidän on huolehdittava siitä, että kauppapolitiikka toteutuu kaikkien eduksi ja kaikkien kauppatiedon annonsa. Tämä oli tärkeä näkökohta. Halusimme huolehtia siitä, että EUn kansalaiset saavat etua kauppapolitiikasta, että kauppapolitiikka on eduksi yrityksille, työntekijöille ja kuluttajille. Pari vuotta myöhemmin on hyvä harkita, mihin olemme päässeet. Haluan kertoa, mitä me olemme oppineet tässä prosessissa ja haluaisin kuulla teidän kantajanne. Miten olemme edenneet siinä, että meillä on tehokas kunnianhimoinen agenda, miten voimme edistää arvoja, että voidaan huolehtia ympäristöstandardeista – kuluttajasuojasta työoikeudesta yhdessä kumppaneidemme kanssa. Miten lisäavoimuus voi lisätä luottamusta ja edistää hyvää keskustelua? Meillä on politiikka, jonka kautta voidaan vastata näihin haasteisiin, mutta tietenkin te, eri sidosryhmien edustajat, annatte meille suuntaa. Mitä edistystä on saatu aikaan ja missä on lisätyötä tehtävänä? Pari seikkaa. Olemme kauppapolitiikkaa, joka on tehokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme tehokkaasti vastata niihin haasteisiin, joita kohtaamme modernein säännöin, ottaen huomioon talouksien realiteetit. Palveluiden osalta on tehty työtä, kun hyödykkeiden, tavaroiden ja palveluiden raja on epäselvempi. Haluamme ottaa huomioon kuluttajan suojan, haluamme ajatella tätä erityisesti yhteydessä Japanin ja Kanadan sopimuksiin. Me haluamme edistää sähköistä kauppaa, digikauppaa eri neuvotteluissa, jopa VTO neuvotteluissa. Buenos Airesin ministerikokouksessa pari viikon kuluttua haluamme painottaa tätä. Täytäntöönpano on meille ollut yhä ter- tärkeämpää. Tästä lähtien vuosittain raportoimme siitä, mikä on kauppasopimustemme tila. Uusi raportti julkaistiin juuri ja nyt nähdään, että kauppasopimukset ovat vaikuttaneet merkittävästi viennin lisääntymiseen, mutta lisätyötä on tehtävä, että voidaan käyttää hyväksemme kaikki mahdollisuudet. Siksi teemme kanssanne yhteistyötä Euroopan parlamentissa, mutta myös tämä kumppamuus täytäntöönpanon puolesta on tärkeä. Meillä on erityismääräyksiä, jotka koskevat pk-yrityksiä, jotta pk-yritykset uskaltaisivat lähteä vapaakauppasopimuksissa mukaan toimimaan Japanin kanssa ja Meksikon kanssa. Tämä on otettu jo huomioon kauppasopimuksissa. Meidän on kuitenkin vielä huolehdittava siitä, että täytäntöönpano toteutuu. Kaupan pitää olla eduksi, sen pitää olla reilua, siinä pitää huolehtia siitä, että kaikki noudattavat sääntöjä. Siksi syrjivään menettelyyn puututaan aina, jos syrjintä kohdistuu eurooppalaisiin yrityksiin. Tietenkin VT on riitojen ratkaisu menetelmien kautta ja myös unionin kaupan suojatoimien kautta. 20 tapausta, 4,2 miljardia vientiä. Ja tämä on suuri rahasumma, joka kohtaa ongelmia. Me modernisoimme unionin kaupan suojatoimia tiukassa työssä parlamentin kanssa ja toivon, että vuoden loppuun mennessä voimme todeta, että tämä työ on nyt tehty. Sitten toinen pilari, arvot. Ennen kaikkea tarkoitetaan sitä, että on e kauppasopimus ei voi koskaan alentaa meidän standardejamme ympäristön, työoikeuksien, kuluttajien tai sosiaaliturvan osalta. EUn lainsäätäjät tekevät näitä päätöksiä, eivät kauppasopimukset. Me edistämme kuitenkin näitä standardeja. Ympäristön kannalta Japanin sopimus on ainoa sopimus, jossa eksplisiittisesti tuetaan Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanoa. Näin tehdään myös tulevissa sopimuksissa kestävän kehityksen määräykset kaikissa sopimuksissa ja kestävä kehitys on suosituimmuus, yksipuolisten suosituimmuussääntöjen keskiössä myös kaikki paitsi aseet, esimerkiksi ja GSP+. Olemme tässä tosissamme. EU toimii silloin, kun on huolia. Me olemme keskeyttäneet tämän kanssa käytävää keskusteluita. Me keskustelemme teidän kanssanne ja monien muiden sidosryhmien kanssa siitä, miten kestävän kehityksen lukuja voidaan vahvistaa ja sitä, että noudatetaan todella käytännössä näitä määräyksiä. Me katsomme myös sitä, miten kauppapolitiikka voisi auttaa korruption vastaisessa taistelussa. Haluamme edistää, ja meillä on lukukin tästä Meksikon sopimuksessa luvassa ensimmäistä kertaa – miten voidaan tukea eettistä ja reilua kilpailua ja voimannuttaa myös naisia kaupassa. Ihan hiljattain Chilen kanssa aloitettuissa neuvotteluissa ensimmäistä kertaa on erityinen sukupuoliulottuvuuteen keskittyvä luku. Odotan mielenkiinnolla tuloksia. Lisäksi yhdessä kanssanne olemme saaneet aikaan konfliktimineraalien sääntelyn Tämä liittyy kaikkiin EUn maiden yrityksiin vastuullisesta tuonnista ja sitten estetään sellaisten tuotteiden vienti, jota voidaan käyttää esimerkiksi kuoleman rangaistuksen täytäntöönpanoon. 58 maata tulee näin katettua maailmassa ja enemmän on luvassa. Lisäksi olemme edenneet, kun puhutaan avoimemmasta kaupasta. Olen ylpeä niistä ponnisteluista, joita olemme tehneet. Te olette tukeneet meitä kovasti. Kiitos siitä. Kauppaneuvottelut on saatava avoimemmaksi. Verrattuna muuhun maailmaan olemme kyllä ihan etunenässä. Kun puhutaan kauppaneuvotteluiden avoimuudesta, kaikki uudet neuvottelutekstit julkaistaan samoin. Taustamateriaali, selittävä materiaali, kaikki tämä tieto löytyy yhdestä, yhdeltä alustalta ja myöskin tutkinnat, jotka liittyvät suojatoimiin, ovat siellä käytössä. Järjestelmällisesti vaadimme neuvostoa esittämään mandaatit, kuten Tissan, t ja Setan ja hiljattain Japanin kanssa tehtiin. Ensimmäistä kertaa ikinä Japanin, anteeksi Uuden-Seelannin ja Australian osalta lähetettiin teille suoraan ja kansallisille parlamenteille luonnokset näistä neuvotteluista. Siellä voidaan lähteä työstämään näitä. Kun neuvosto nämä hyväksyy, niin saattaa tulla muutoksia, mutta peruspuitteet ovat samat ja tämä mahdollistaa sen, että voidaan nähdä, mistä on kyse. Ja saada sitten liikkeelle tai perustaa eri valiokuntia, tai mitä sitten halutaankaan kansallisissa parlamenteissa. Tämä mielestämme on sellainen askel, joka lisää luottamusta ja osoittaa, ettei tämä ole niin mystistä, tämä kauppapolitiikka, ja tämä lisää varmasti, näin toivon, legitimiteettiä. Kaikki tärkeät aloitteet toteutetaan julkisen kuulemisen jälkeen, ja meillä on paljon avoimia tilaisuuksia, joihin kutsutaan kansalaisyhteiskunnan edustajia. Olemme myös luomassa tätä pysyvää neuvontavaa komiteaa. Kansalaisyhteiskunnan sidosryhmien kanssa, jotta saadaan neuvoa kaikissa kauppasopimuksissa ja erityisosaamista mukaan näihin neuvotteluihin. Me olemme uudistaneet ISDS kiistojen ratkaisun Valtava keskustelu, varmasti muistatte tämän keskustelun. Ja tämä on johtanut uudistettuun lähestymistapaan, joka meillä on Kanadan, Vietnamin ja Singaporen kanssa tällä hetkellä. Avoimempi, paremmin ennustettavissa oleva järjestelmä. Teemme yhteistyötä maailmanlaajuisesti kumppaneiden kanssa, jotta tällainen investoijatuomioistuin saataisiin maailmanlaajuisesti käyttöön. Julkaisemme siitä asiakirjankin juuri. Pyrimme siihen, että kaikkia näitä periaatteita ajetaan kahdenvälisissä alueellisissa ja monenkeskisissä neuvotteluissa. VTO on tietenkin sitoumuksissamme hyvin tärkeä. Tietoteknologiasopimus on tärkeä samoin kuin kaupan helpottamissopimus viime vuodelta. Ja kaikkien kauppa. Ehdotus tehtiin viime syyskuussa puheenjohtaja Juncker viittasi siihen unionin tila puheessaan ja voitte lukea siitä enemmän yksityiskohtia. Kanadan sopimus, kuten sanoin, ja nyt on myös käynnissä neuvottelut useiden maiden kanssa maailmanlaajuisesti. Tämä on tilanne tällä hetkellä. Paljon on tehty, paljon lisää on tehtävä, joten mielelläni kuulen nyt teidän kantojanne siitä, mitä voitaisiin hoitaa paremmin, miten voimme tehdä tätä työtä tulevaisuudessa. Koska kauppa ei ole itseisarvo, vaan se vaikuttaa siihen, että EU voi kehittyä kilpailukykyiseksi, vaurastua, mutta kauppaan tarvitaan lisäksi aktiivista politiikkaa lähinnä kansallisella tasolla, mutta myös EUn tasolla, jotta voidaan muotoilla siitä sellainen järjestelmä, että globalisaation vaikutukset ovat reilut ja että pystymme suojelemaan meidän arvojamme ja että meillä on selkeät säännöt, joten tulevan kauppapolitiikan osalta pyrimme siihen, että EU kansalaisten pitää voida hyötyä globalisaation vaikutuksista ja myös päästä vaikuttamaan siihen. Tarvitsemme politiikkaa, joka edistää arvojamme EU:ssa ja ulkomailla, ylläpitää korkeita standardejamme ja jonka kautta ollaan yhteydessä ystäviin ja kumppaneihin kautta maailman, jotta voidaan edistää näitä keskeisiä arvojamme. Meidän tulee huolehtia siitä, että katsotaan globaalia hallinnointia kahdenvälisten sopimusten kautta pyritään luomaan tällainen ystävien ryhmä sellaisten kesken, jotka haluavat avointa kauppaa, joka perustuu kuitenkin avoimiin sääntöihin. Kaupasta on etua taloudelle – mutta lisäksi meidän on tehtävä enemmän yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa, jotta voidaan huolehtia siitä, että etua saadaan myös yksittäisille kansalaisille. Tässä meillä on lisätyötä tehtävänä. Mielelläni teen tätä työtä teidän kanssanne. Kiitos oikein paljon tämän paneelikeskustelun järjestämisestä. Kiitos Cecilia. Comprehensive overview. Yeah, yeah, yeah. There you are, go. Yeah, yeah. It's working. Uh, before giving the floor to the... Ennen kuin annan puheenvuoron seuraaville penalisteille, haluaisin muistuttaa teitä siitä, että meillä on esittelijä toimenpanokertomuksesta, joka koskee tätä kaupapolitiikkaa, Rova Saifi, hän istuu tuolla edessä. Ja toiseksi, tämä luonnollisesti välittyy internettiin. Ja Tietysti täällä on sitten mahdollisuus kysymyksiä myöskin Twitterin kautta tällä kertaa. Hashtag Trade Policy Day. Se on oikea osoite näille kysymyksille. We have heard the Olemme kuulleet nyt tällaisen yhteenvedon tilanteesta tällä hetkellä ja tulevaisuuden näkymistä. Herra Röytsi, te edustatte noin 20 miljoonaa työntekijää y- y- palvelusektorilla. Se on nopeasti kasvava sektori Euroopan taloudessa ja maailmanlaajuisestikin. Mitä te ajattelette? Obviously, um, I'm... Niin, minä olen tietysti täällä ennen kaikkea Juni Euroopan pääsihteerinä, joka on Euroopan palvelujen liittojen yhteisjärjestöstä myöskin Uni Global Unionia, joka on Kuten herra Lange sanoi, sellainen organisaatio 120 miljoonaa työntekijää kautta maailman lähes kaikista maista, joissa vapaat ammattiliitot ovat sallittuja. Kun me katsomme kauppaa, meidän huolenaiheemme on tietysti se, että kauppa ensisijaisesti olisi yhtiöitä varten, mutta yhtiöissähän tietysti olennaista ovat työntekijät, koska työntekijät saavat tuon laivan kulkemaan ja se, mitä minä pitäisin tärkeänä että kauppa olisi, tämä alus olisi hyvä eikä mikään orjakaleeri, jossa sitten vain soudetaan, vaan että tämä olisi todellakin jotakin sellaista, missä kaikilla on mahdollisuus osallistua. Kun, kun katsomme kauppaa, olisi hyvä viitata viime viikkojen tapahtumiin Göteborissa ja sosiaalisten oikeuksien pilariin Euroopassa. Sen ei pitäisi olla jotakin, mikä koskee pelkästään Eurooppaa, vaan sen pitäisi vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudumme muuhun maailmaan ja kauppaan. Periaatteilla on merkitystä. Kaup- ammattiliiton kannalta kauppapolitiikka ja kauppasopimukset, niiden tulisi parantaa ihmisten elin- ja työskentelysuhteita huomattavasti. Tätä me haluamme. Kysymys on pelkästään voitoista, ja talouden kasvusta. Kysymys on siitä, että sen täytyy myöskin heijastua siihen, miten ihmiset elävät. Me haluamme lähestymistavan, joka on kestävä, oikeudenmukainen ja sosiaalinen, joka myöskin varmistaa kilpailukyvyn, mutta perustuu laatuun eikä sosiaaliseen polkumyyntiin muissa osissa maailmaa. Ja tämä on olennaista, Tällaisen kapulisen kautta voidaan säilyttää eurooppalainen sosiaalinen malli, ja meidän tulisi olla riittävän luottavaisia sen suhteen, että tämä malli on jotakin sellaista, mitä haluamme viedä muuallekin maailmaan. Tämä on välttämätöntä siksi, että kuten komission jäsen totesi, kauppapolitiikan haasteet koskevat sitä myös, miten ihmiset luottavat Eurooppaan. Ja tämä luottamus meidän on voitettava takaisin. Minä itse, kun me aloitimme TTIPistä, sanoin, totesi, että TTIP on liian mutkikas eikä kukaan tule äh, puuttumaan siihen, vaan päinvastoin siinä kävikin niin, että siihen todella reagoitiin ja huomasimme siitä, että kysymys on erittäin tärkeästä asiasta. Meidän kantamme katsottuna ammattiliittona siis meidän pitäisi nähdä kauppapolitiikka myös välineenä tarttua työntekijöiden oikeuksien hyväksikäyttöön tai väärinkäyttöön, äh, koska kaikkialla missä EU-yritykset toimivat, liittyy, onko tämä sitä, miten hallitukset, kansalliset yritykset tai monikansalliset yritykset toimivat. Ja usein eurooppalaiset monikansalliset yritykset käyttäytyvät huonosti muissa asioissa maailmaa. Muista, muutamia vuosia sitten täällä oli kuuleminen yksityisestä espanjalaisesta turvallisuusyrityksestä ja sen toiminnasta Latinalaisessa Amerikassa, joten meidän on ollut tietoisia näistäkin asioista. Haluan ottaa esille myöskin jotakin avainkysymyksiä, jotka koskevat kauppapolitiikan sosiaalista ulottuvuutta, kauppasopimusten sosiaalista ulottuvuutta ja muutaman asian sitten, jotka liittyvät yleisemmin kauppapolitiikkaan. Aluksi meidän täytyy varmistaa, ja komissio sen puhui tästä, että kauppapolitiikka ja sopimukset eivät vie pohjaa pois eh, sosiaalisilta oikeuksilta Euroopassa. Kun minä katson palvelusektoria ja yleisemminkin asioita, täytyy olla kunnioitusta sosiaaliselle ja työn lainsäädännölle meidän maissamme, mutta täytyy myös kunnioittaa työehtosopimuksia. Ja tämä on jotain sellaista, että kun tämä, koske, tämä koskettaa eurooppalaisia maita, mutta tämä pitäisi tietysti päteä myös muissa osissa maailmaa. Tärkeänä pidän myös sitä, että kauppasopimukset pyrkisivät suojelemaan ja vahvistamaan sosiaalisia ja työntekijöiden oikeuksia, esimerkiksi järjestäytymisoikeutta, oikeutta sopimuksien laatimiseen, ja yksi asia, mikä olisi hyvä, olisi se, että oli tällainen kattava työtä, työntekijöitä koskeva luku, joka olisi osa kauppasopimuksia. Ja kun puhumme työntekijän oikeuksista, tärkeää olisi, että ne eivät olisi pelkästään julistuksia, vaan sellaisia, että ne taataan tavalla, joka on pantavissa toimeen, joka mahdollisesti sitten voidaan panna toimeen, ja että nämä nähtäisiin mekanismeina myöskin valtioiden välillä, mutta myös siinä, miten työmarkkinaosapuolet voisivat olla mukana tässä. Tärkeää olisi se, että perustana meillä on meillä ovat ILOn yleissopimukset ja standardit, joiden pitäisi olla pohjana, mutta meidän pitäisi mennä pitemmälle, kun ajatellaan sitä, mitä meillä on Euroopassa. Esimerkiksi työturvallisuus ja terveys on asia, joka koskettaa kuluttajia silloin, kun osetaan tuotteita muista osin maailmaa. Samoin myöskin riittävät äh, kunnolliset palkat, asianmukaiset elinolosuhteet. Jotkut teistä muistavat, että muutama vuosi sitten Bangladesh, Grana äh, Plaza, jossa työturvallisuustilanne oli niin huono, että monet ihmiset kuolivat ja viime kädessä monet kuluttajat, ne tuotteiden kuluttajat olivat sitten Euroopassa. Kun katson tätä, ammattiliittojen ja kansalaisyhteiskunnan ei pitäisi olla pelkästään mukana neuvotteluissa. Tässä on tapahtunut parannusta niiden avoimuudessa, mutta yhtä tärkeää on myös se, että sopimusten toimeenpanossa ja niiden seurannassa työmarkkinaosapuolet ja kansalaisyhteiskunta myös ovat mukana. Yksi ajatus tässä mielessä olisi, miksi emme katsoisi sitä, että luotaisiin kattava sosiaalisen vuoropuhelun luku maissa, joita koskee tietty vapaakauppasopimus, jolloin tätä kautta ammattiliitot ja kaupaneuvottelut voidaan vetää mukaan puhumaan siitä, miten tätä neuvotellaan. Tähän liittyy myöskin kapasiteetin rakentaminen, silloin on kysymys työmarkkinaosapuolista. Silloin etenkin, kun katsomme maita, jotka ovat Euroopan ulkopuolella, Pohjois-Amerikka, Japani ja Japanin ulkopuolella, koska olisi tärkeää, että sosiaalipolitiikkaan liittyisi tähän kauppapolitiikkaan niin, että varmistettaisiin, että ammattiliitot ja työntekijöiden edustajat, mutta myöskin työnantajat pystyvät käymään vuoropuhelua keskenään. Tämä on tärkeää, kun katsomme maailmanlaajuisia tuotantoketjuja, koska tapahtuu yhä enemmän integraatiota, joten jos on hyvää sosiaalista vuoropuhelua Euroopassa, se saattaa olla ihan mukavaa, mutta se ei auta silloin, kun on operaatioita, jotta koskettaa ei vain yhtä yritystä, vaan lukuisia yrityksiä kautta maailman. Mitä minä siis ehdotan on, että meidän pitäisi käyttää vapaa-kauppasopimuksia ja kauppapolitiikkaa siihen, että edistetään parhaita käytänteitä kautta maailman – niin, että sosiaalista, sosiaalisia ja työntekijän oikeuksia viedään eteenpäin, mutta yksi kenties ihan ajatus oli se, että olisivat nämä eurooppalaiset työpaikkaneuvostot, yritysneuvostot, jotka ovat aika menestyksekäitä, miksi emme haluaisi näitä saada aikaan lisämmin. Tästä olisi hyötyä, kun ajatellaan näitä maailmanlaajuisia tontoketjuja. Ammattiliitot tekevät tätä jo maailmanlaajuisesti vapaaehtoiselta pohjalta, mutta olisi hyvä, jos EU asettaisi tämän myös asiana esille, jotta se menisi eteenpäin. Sitten yleiset huolenaiheet, jotka, jotka ovat työ, ammattiliittojen huolenaiheet, ovat se, että on menettelyt, niin kuin tiedätte, ISDS oli jotakin, mitä vastaan me olimme täysin. ICS voisi olla yksi ratkaisu, mutta emme vielä tiedä, olemmeko sen puolesta mitään. Mikä kuitenkin pitää varmistaa on se, että kansalliset järjestelmät toimivat. Meillä on oikeusjärjestelmät jokaisessa maassa ja ensisijaisesti ne ovat niitä, joiden tulisi käsitellä oikeudellisia valituksia. Kun palaan ISTS, se muistutti minua aina vanhaisesta 1800-luvun oikeusjärjestelmä, jota Kiinassa käytettiin, jossa siirtomaa vallat ja niiden kansalaiset eivät olleet Kiinan lakien alaisia ja saattavat tehdä mitä tahansa. Ja, ja jos meidän maissamme tai meidän yksilöt ovat muualla, silloin heitä pitäisi koskettaa tuomaan lain. Ja mikä on täysin selvää on se, että pitäisi olla kunnollista ohjausta jäsenvaltioilta niin, että allekirjoittajat, osapuolet varmistavat sen, että vapaakauppasopimus pannaan asianmukaisesti toimeen. Meidän kannatamme <clears throat> on yhtä totta myös se, että kun puhumme eh, säännö, sääntelyksellisestä johdonmukaisuudesta maiden välillä, meistä se on jotakin, mikä on hyvin tärkeää, mutta varmistetaan myös se, että parlamenttien demokraattisia oikeuksia suojellaan eikä niiltä vedä pohjaa pois. Ja aika ajoin meillä on epäilyksiä nimenomaan tämän suhteen ajatellen joitakin esityksiä, jotka eivät välttämättä ole komission ehdotuksia, vaan ovat tulleet muualta mukaan. Sitten sosiaalinen ja eh, työntekijöiden koskeva ulottuvuus. Minä ehdottaisin yhtä askelta eteenpäin siinä muodossa, että komissio, Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa miettisivät sitä, miten voitaisiin luoda tällainen työntekijöitä koskeva luku, käyttäen siis kauppapolitiikkaa siihen, että kehitetään sosiaalista vuoropuhelua kautta maailman. Minusta tämä on tärkeää, kun katsomme tällaisia sektoreita, jotka tätä katsoa yli sektorin rajojen, tietysti on tärkeää katsoa myöskin sektorikohtaista vuoropuhelua, niin kuin meillä tällaista Euroopassa on pohtia niitä kysymyksiä, jotka ovat sektorikohtaisia. Kiitos. So, a clear message. Kiitos. Tämä siis oli ammattiliittojen taholta kuultu kanta, kun puhun kauppapolitiikasta. Kuulen usein sen kannan, että kauppa hyödyttää vain monikansallisia yrityksiä. Mikä on todellisuutta? Herra Abruzzini, joka edustaa Joko Chambrea, joka edustaa pk-yrityksiä. Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Todellisuus on sellainen, että kauppa ei ole hyödyksi pelkästään yrityselämälle, vaan koko yhteiskunnalle, kansalaisille, kuluttajille, kaikille. Kaikille niille, jotka ovat mukana siinä arvoketjussa, jonka tavaroiden ja palveluiden vienti ja tuonti synnyttävät. Haluaisin korostaa yritysten näkökulmaa tässä asiassa. Jos myymme tai ostamme tuotteita tai palveluja ulkomailta, niin teemme näin, koska siihen liittyy kilpailuhyötyä. Tuote on kenties parempi sen saa sopivammalla hinnalla tai sitten se paremmin vastaa niitä olosuhteita, joissa, joissa me elämme. Kaupalla pyritään siihen, että voi saada mukavampaa, edullisempaa tuotetta tai sellaisen tuotteen palvelun, jota ei ole muutoin saatavilla. Välttämättä äh, näkökulmat, joita tässä on jo noussut esille, äh, välttämättä ne eivät kuulu suoranaisesti kauppaan. Ne ovat yhteiskunnallisia kysymyksiä, kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, minkälaisessa elämässä me, maailmassa me haluamme asua. Ne eivät suoraan liity kauppaan. Näin ollen en usko, että kauppa sinällään voisi ratkaista kaikkia ongelmia. Kauppa on väline. Kauppa on sellainen väline, jota käytetään äh, myös kotimaan markkinoilla silloin, kun myymme ja markkinoimme tuotteita. Tässä kyse vain on siitä, että kauppaa käydään rajat ylittävästi. Me emme usko siihen, että kauppapolitiikka voisi ratkaista sellaisia kysymyksiä, jotka ovat niin monimutkaisia, että ne vaativat paljon enemmän kuin kauppapolitiikkaa, jota ratkaisu löytyy. Euroopan komission ponnistelut ovat arvostettavia, tervetulleita, kun halutaan muotoilla sellainen visio, sellaiset näkymät eurooppalaisille yrityksille äh, globaaleilla markkinoilla, jotka kunnioittavat kaikkia osapuolia. Totta kai haluaisimme vielä parempia tuloksia käynnissä olevista tai tulevista neuvotteluista – ne eivät välttämättä vielä tyydytä eurooppalaisia yrityksiä ja niiden haasteita, tavoitteita, niin että kauppa todella olisi globaalia. Me haluamme nähdä globaaleja sääntöjä, globaalit markkinat, joilla ei ole esteitä. Tästä olisi hyötyä luonnollisesti myös yrityksille. Sitten voisimme palvella kuluttajia paremmin. Strategiassa on hyvin merkittäviä tekijöitä. Ne seuraavat sitä kehitystä, joka on tapahtunut taloudellisessa toimintaympäristössämme globaalisti. Aivan erityisesti viittaisin kahteen tekijään, eli palvelukomponentti, joka on talouden tärkeä kasvava ulottuvuus, ja myös digitalisaatio. Mitä enemmän voimme määritellä sellaisia sääntöjä, jotka selkeyttävät helpolla, läpinäkyvällä tavalla, miten voimme näihin kahteen seikkaan puuttua kauppapolitiikassa, niin sitä suurempi hyöty tästä koituu kaikille. Kun vielä käsittelemme sitä, kuka kaupasta hyötyy, varmasti komissio Malmströmille ei tule yllätyksenä se toteamus, että talousrakenteessa on yksi osuus, yksi osa tekijä, joka vaatisi enemmän huomiota, nimittäin pk-yritykset. Ne tukevat viennissä mukana, viennissä toimivia monikansallisia yrityksiä ja kuusi miljoonaa ihmistä on mukana pk yrityksissä. Kyse on siitä, että suoraa kauppaa käydään myös pk-yritysten kautta. Ja me emme edes laske niitä pk-yrityksiä, jotka toimivat arvoketjuissa yhdessä monikansallisten yritysten kanssa. Pk-yritykset siis tarvitsevat aivan erityistä huomiota tässä politiikassa. Emme voi väittää, että jonakin päivänä joka ikinen PK-yritys olisi vientiyritys. Näinhän ei tule tapahtumaan. Kaikista PK-yrityksistä pieni osa voi suoraan olla mukana vientikaupassa ulkomaan markkinoilla, mutta tämä pieni osuus tarvitsee aivan erityishuomiota. Haluaisin käsitellä neljää elementtiä, jotka jäsenet ovat nostaneet esille. Jäsenillämme on huolia näiden seikkojen suhteen. Ensinnäkin alkuperäkysymys. En voi mitään täsmällistä lukua mainita, mutta hyvin monet yritykset ovat kääntyneet kauppakamarimme puolelle. Eli kyse on alkuperä todistuksista, niitä myöntävistä tahoista, jotka ovat kertoneet, että ei ole haluttu edes hakea tätä todistusta sen takia, kuinka hankalaa on saada tällainen alkuperätodistus. Eihän tämä käy päinsä, koska äh, muutoin kaikki se työ, jota on tehty näiden sääntöjen mm, no, toteuttamiseen, olisi aivan hyödytöntä. Jos me haluamme saada lisää arvoa tältä osin toi liiketoimintaympäristö, niin sitten alkuperäsääntöjä täytyy yksinkertaistaa. Luonnollisesti haluaisimme nähdä myös helppokäyttöisiä välineitä. Komission jäsen varmasti muistaa, että me olemme jo kauan sitten ehdottaneet tällaista alkuperäsääntö laskinta se olisi helppo väline, mutta tällainen väline on tarjottava yritysten käyttöön, koska ne eivät edes tiedä, miten äh, tällainen laskelma tehdään. Eli laskin, joka ottaa huomioon kaikki olemassa olevat säännöt ja menettelyt. Se todella helpoittaisi äh, yritysmaailman elämää. Toinen seikka, joka on jo mainittu, on toimeenpano, täytäntöönpano. Me kiitämme komissiota sen aloitteista jotta saamme aina eh, etenemissuunnitelman ja eh, raportin täytäntöönpanosta. Tämä etenemissuunnitelma kuitenkin koskee kumppaneita, eli kolmansia maita. Minun käsittääkseni ei ole olemassa, olemassa tällaista etenemissuunnitelmaa, joka koska, koskisi suoraan meitä, jossa näkökulma olisi meidän. Me näemme, että kolmannet maat yleensä paremmin saavat hyötyä näistä neuvotelluista vapakauppasopimuksista kuin me itse. Jos ajatellaan näitä todistuksia, sertifikaatteja, niin yli 90 prosenttia kolmansista osapuolista, kolmansista maista käyttää näitä sertifikaatteja, kun taas Euroopassa alle 70 prosenttia. voisi olla järkevä ajatus kehittää myös tällainen etenemissuunnitelma Euroopalle. Totta kai tämä olisi monimutkaista. Eurooppa on monimutkainen, mutta jos me haluamme toimia tehokkaasti, toki on hyvä, että kolmansille maille on etenemissuunnitelma, mutta myös me tarvitsisimme sellaisen ja siitä olisi valtava hyöty. Avoimesti tietäisimme, mihin suuntaan asiat etenevät ja voisimme hyötyä myös näistä neuvotelluista sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Ja toinen osa-alue on PK-luku, johon myös komission sen viittasi. Se on tärkeä tekijä, elementti modernissa sopimuksessa kolmannen maan kanssa. Kyse on puhtaasti eurooppalaisesta elementistä. fiksulla neuvottelutavalla olemme voineet vakuuttaa kumppanimme maailmanlaajuisesti. Ja nyt näyttää siltä, että äh, on jo tavanomaista sisällyttää tällainen PK-luku neuvottelusopimukseen. Tätäkin voitaisiin kyllä vielä parantaa. Välttämättä tällainen PK-luku ei ole neuvotteluissa vertikaalisena mukana täytyy ottaa huomioon kaikki ne vaikutukset, joita kaikkien muiden lukujen neuvotteluilla on PK-yritykseen. Eli tämä tulisi huomioida myös neuvotteluissa horisontaalisesti. Ja sitten vielä viimeksi, viimeiseksi avoimuus. Avoimuus on paljon paremmalla tolalla kuin aikaisemmin, mutta edelleenkään neuvottelu asiakirjojen luonnoksia ei julkaista. Sidosryhmät tulisi hyvin varhaisessa vaiheessa huomioida. Näin on tehtykin joissakin neuvotteluprosesseissa jo. Ja tämä parantaa myös kaikkien kauppastrategian tuloksia. Kiitos. Ja nyt Bristolista tohtori Kemanch, yliopisto on tärkeä keskus eri tuotteiden tuottamisessa ollut aiemmin nyt kolme, kolme esitystä, jotka olivat erityisiä intressejä, mutta mikä on teidän arvionne tieteelliseltä kannalta näistä tässä strategiasta kauppaa kaikille? Kiitos oikein paljon, että sain kutsun tänne tänään. Minulla on kunnia olla täällä. Hyvin mielenkiintoista nähdä, mitä aiheita panelista esitetään, avoimuuden tarvetta, parannettua pk-yritysten pääsyä eri markkinoille. Mutta minä haluaisin keskittyä sosiaalisiin arvoihin, jotka ovat mukana EUn kaikkien kauppastrategiassa. Erityisesti kun ajatellaan EU-kauppaa kehitysmaiden kanssa. Tapa, jolla EU on kehittynyt, kauppapolitiikka paikkaansa alueellisena toimijana, ei ainoastaan 28 vielä, siis 28 jäsenvaltion voimin, mutta myös alueellisena toimijana. Toimijana, joka haluaa huolehtia vaikutuksesta normeihin, sosiaalisiin arvoihin, universaalisiin arvoihin, jotka ovat YK-tasolla sovittuja kaupan kautta. Ymmärrän, että yritysten kautta tällaiset universaaliset sosiaaliset arvot eivät aina tunnu ihan sopivilta kauppayhteyksissä, mutta kuitenkin EUn järjestelmässä Lissabonin sopimuksen kautta nämä on esitetty artiklan 21 kautta. Meillä on omat sisäiset arvomme, joita ulkoistetaan toiminnassamme suhteessa kolmansiin maihin. Tältä perustalta emme voi käydä kauppaa kaupan takia – vaan jos puhutaan julkisesta hyödykkeestä kaupasta, jos halutaan, että legitimiteetistä huolehditaan siitä, että toimielimet toimivat vastuullisesti. Nyt on hyvä hetki pohtia sitä, toteutuuko kaikkien kauppa, miten se onnistuu, mitä haasteita siihen liittyy täytäntöpanossa suhteessa kolmasiin maihin. Panelissa lähdettiin liikkeelle globalisaatiokeskustelusta ja siitä ajatuksesta, että EU pitäisi toimia globaalisti omien arveensa mukaisesti. Myöhemmin kuulemme VTOn varajohtajaa, joten en puhu monenkeskisistä kauppajärjestelmistä sen pidempään, mutta meidän pitää aina pohtia, mitä kaupalla pyritään ajamaan takaa monen välisissä puitteissa. Jos ajatellaan kauppaa kehitysmaiden kanssa, niin voidaan nähdä kaikkien kauppaa eristyksessä. Siinä puhutaan taloudellisista kysymyksistä, mutta totta kai siihen liittyy myös sosiaalisia arvoja. Siksi sitten on luettava poliittisen johdonmukaisuuden valossa ajatellen kehitystä 2030 agendaa ja kestävän kehityksen tavoitteita ja siihen liittyviä tavoitteita. Minun työssäni keskitytään työhön AKT-maiden kanssa. Tämä on hyvä mahdollisuus arvioida sitä, miten nämä vapaakauppasopimukset ovat kehittyneet, tai neuvottelut. Erityisesti siksi, että alueelliset kauppasopimukset nähdään mahdollisuuksena edistää EUn omaa kauppaa. Tiedämme, että tulevina vuosina 90 prosenttia kasvusta luultavasti tapahtuu EUn ulkopuolella. Siksi on tärkeää saada etuja muilta markkinoilta. Vapaakauppasopimusten kautta EU on ottanut progressiivisen lähestymistavan. Olemme kuulleet tänään siitä, miten eri luvut sisällytetään, kuten ympäristöluku. Ihmisoikeuslausekkeita on lausekkeita, jotka liittyvät hyvään hallintoon. Olemme kuulleet siitä, miten EU voi esittää omia arvojaan ulkoisesti. Melko menestyksekkäästi oikeastaan, jos katsotaan itse vapaakauppasopimusten kautta muodollisesti. Mutta kuitenkin Keskeinen vapaakauppasopimusten ongelma on se, että kieli, jota käytetään, ei ole monissakaan tapauksissa oikeudellisesti sitova, juridisesti sitova, kestävä kehitys esimerkiksi. Sitä ei saa kunnioiteta tuomioistuimessa erityisenä juridisena sääntönä, vaan asiana, johon voidaan liittää muita, kuten sukupuoliulottuvuuteen liittyviä oikeuksia ihmisoikeuksiin liittyviä kysymyksiä, vaikka määräyksiä kauppasopimuksissa siis on, ne eivät ole juridisesti sitovia. Jos ajatellaan niitä kysymyksiä, jotka ovat sitovia, kuten ihmisoikeudet, tätä voidaan sinänsä testata, vaikka nämä olisivat sitovia. Ei voida huolehtia siitä, että niitä noudatetaan viemättä tätä asiaa johonkin tuomioistuimeen, viemällä tämä asia tuomioistuimeen. Tämä olisi tärkeä asia, kun ajatellaan toimintaa kautta maailman. Kun tänään kuuntelen tätä keskustelua, uskon, että EU ja sen toimielimet kyllä toimivat globaalin talouden hyväksi. Mutta lisäksi ollaan hyvin vankassa asemassa, jossa voitaisiin huolehtia kauppapolitiikan toteutumisesta reilummin. Viralliset kistan sopimisjärjestelmät ja AKT kanssa neuvoteltavat kumppanuussopimukset luodaan poliittisen yhteistyön vuoropuhelun varaan kotonun sopimusta, jos ajatellaan näitä kumppanuuspilareita ja poliittista dialogia. Vaikka kiistojen ratkaisukysymykset on esitetty tavalla, jotka näyttää mukavalta, niin tämä on luotu niin, että kumppanit eivät ole tasavertaisia. EU on hyvin paljon suurempi kauppamahti kuin monet valtiot, joiden kanssa se neuvottelee kauppasopimuksista. Muissa vapakauppasopimuksissa viitataan VTO-riiteen ratkaisun menettelyyn. Ja peru, perukysymyksessä esimerkiksi puhuttiin tiettyjen alkoholijuomien tulleista se, että Kolumbia sai tuntea uhkaa siitä, että päädyttäisiin VTOhon johto siihen, että Kolumbia muutti sääntöjään. Mutta tämä on oikeastaan poikkeus. Oikeastaan prioriteetti annetaan taloudellisille arvoille. Niille arvoille, jotka ovat kaupassa tärkeitä, ei välttämättä ajatellen sosiaalista hyvinvointia. Esimerkiksi Euroopan unioni on allekirjoittanut ja allekirjoittanut Singaporen kanssa Singaporen vakauppasopimuksen. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä EUn ulkosuhteissa, mutta EU ja Singaporessa on hyvin erilaiset käsitykset tietyistä ihmisoikeuskysymyksistä. Tämä on vain yksi esimerkki, jossa nähdään, että kauppakysymykset nähdään taloudellisina kysymyksinä ennen kaikkea. Voimme tietenkin sopia, että tehdään yhteistyötä kunnioittain toisen itsemääräämisoikeutta, mutta – EU sitoutuu sosiaalisiin arvoihin, eikä vain kauppasopimuksissakaan esittää sitä vain retorisena asiana. Kuten Polivarin arvioinnista voidaan nähdä ja selkeästi monesta jo nyt esittämästä politiikasta, voidaan nähdä, että nyt ymmärretään, mitä puutteita joihinkin vapaakauppasopimuksiin liittyy. Kaliforum sopimus, sen arviointi yllättävän suoraan puhuu siitä, miten tämä sopimus ei kovin hyvin toimi. Juristin oli hyvin mielenkiintoista nähdä kestävyysvaikutusten arviointia, joka ei ollut kovin myönteinen EUn suuntaan. Myönnettiin, että, siinä, että puuttui rahaa ja tietoa, että molemmin puolin vapakauppasopimuksissa PK-yritykset ovat joutuneet tilanteeseen ja niin eivät kunnolla ymmärrä – sääntöjä, eli maksavat mieluummin tulleja, kun saavat suosituimmuusaseman, kun se on hankala. Alkuperäsäännöt ovat hyvin monimutkaisia. Tällainen alueellistamislähestymistapa on joissain yhteyksissä johtanut päällekkäisiin alkuperäsääntöihin, ja tämä luo lisää monimutkaisuutta yritysten toiminnalle. On myönnettävä, että näissä sopimuksissa ei ole vastattu alkuperäisiin toiveisiin – mutta jos halutaan huolehtia siitä, että ketään ei jätetä jälkeen, ottaen huomioon EUn 2030 agenda, niin vapaakauppasopimukset on hoidettava niin, että voidaan huolehtia niiden noudattamisesta, huolehditaan EUn arvoista kunnolla ja painotetaan myös pk-yritysten asemaa, jotta täytäntöpano voisi olla tehokasta ja otetaan huomioon myös vastapuolelle. Jos meillä on sukupuoliulottuvuuteen liittyvä luku vapaakauppasopimuksessa, toivoisin, että kyseisten ryhmien edustajia kuultaisiin. Toivoisin, että EU-sta sillästä eri ryhmittyvät olisivat edustettuina, kun puhutaan näistä oikeuksista. Otetaan huomioon yhtä paljon Chilen toiveet kuin EUn toiveet. Sitten tällaiset mega-alueelliset sopimukset. EU lähtee näyttäytymään trendien luojana tällä, tässä vaiheessa. Jos ajatellaan EUn etuja ja EUn arvoja, niin todella toivon, että kun edist- lähestytään VTOn ministerikokousta joulukuussa, nähdään vähän myönteistä muutosta EUn ja muiden VTO-jäsenten puolelta, jotta voidaan huolehtia siitä, että tämä kansainvälinen kauppa voi huolehtia tasavertaisuudesta kauppajärjestelmissämme. Kiitos. Uh, uh, Kiitos tästä akademisesta katsauksesta kauppapolitiikkaan. No niin, nyt annan puheenvuoroja kollegoilleni. Aloitamme koordinaattoreista. Minuutin ajan puheaikaa. Kodeliive ensin. It's not No, I give the floor to the... Annan puheenvuoron kollega Tokia Saifille. Merci, euh, merci, monsieur. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille asiantuntijoille näistä puheenvuoroista. Kuuntelimme teidän analyysinne hyvin tarkkaan. Minulla on vielä mahdollisuus esittää sitten johtopäätökset hetken kuluttua tästä puolivälin strategia-analyysistä kauppapolitiikassa. Haluaisin komission sen hieman keskittyä kahdenvälisiin sopimuksiin ja myös pk-yrityksiin. Tämä aihe nousee esille toistuvasti Meille esitetään toistuvasti kysymyksiä ja huolia tästä aiheesta, PK-yrityksistä ja vapaakauppasopimuksesta. Haluaisin tietää, suunnitteleeko komissio kehittävänsä aivan erityisiä välineitä PK-yritysten käyttöön niin, että ne voisivat saada enemmän hyötyä vapaakauppasopimuksesta. Ja muilta kysyisin, minkälaisia kokemuksia teillä on yrityksissä, Onko teillä ollut jo äh, vastassanne kokemuksia ongelmista, joita nämä vapakauppasopimukset ovat nostaneet esille, jotka ovat olleet liian vaikeita, monimutkaisia? Hei Jori. Alessia. Minäkin kiitän tästä mahdollisuudesta. Katson, että kauppapolitiikka ei yksin voi ratkaista kaikkia niitä kysymyksiä, jotka esille ovat nousseet, vaan kyse on pikemminkin politiikan johdonmukaisuudesta. On hyvä, että ensimmäistä kertaa sopimuksiin on sisällytetty sukupuolinäkymät ja myös ympäristökysymykset. Kauppasopimukset kuitenkin ovat nopeuttamassa muiden politiikkojen toteuttamista ja ne ovat aivan välttämättömiä, jotta voimme hyvinvointi, hyvinvointia ja arvojamme vahvistaa EU:ssa. Nostaisin esille myös seurantakysymyksen. Nimenomaan täytäntöönpanon seuranta on hyvin tärkeää olemassa olevien sopimusten suhteen. On tärkeää, että meillä on arviointia suhteessa siihen, mitä on luvattu tiettyjen sopimusten yhteydessä. Ja samaan aikaan on yhtä lailla tärkeää, että arvioimme sitä, että jotkut maat, jotka ovat meidän kanssamme tehneet sopimuksia, eivät toteuta sellaista politiikkaa, joka vähentää, joka vähentää mahdollisia hyötyjä. Esimerkiksi Kanadan kanssa olemme nähneet ja Vietnamin kanssa, vaikkakaan sopimusta ei ole vielä ratifioitu, olemme havainneet, että voi olla niin, että sitä potentiaalia sitten vielä kavennetaan, jotka näillä sopimuksella voitaisiin saada aikaan. Maritse. Thank you very much. Kiitos teille kaikille kuuntelin mielenkiinnolla näitä odotuksia ja toivoa, joita teillä on, mitä voidaan toteuttaa kaupan säännöillä ja sopimuksilla. Juuri tästä haluaisin kuulla lisää kahdelta puhelta, Röttingiltä ja Rova Gamagilta. Minä haluaisin myös olla hiukan tässä tietynlainen paholaisen ja mitään onko niin, että paremmat standardit ja niiden toteutettavuus, siis onko niin, että on kysymys siitä, että on hyvät säännöt vastaan huonot säännöt, vai pitääkö meidän pohtia myös sitä, missä tulee tilanne, jossa joko on sääntöjä tai ei ole sääntöjä lainkaan. Sillä jos katsomme nykypäivän maailmaa, nämä monia toimijoita, jotka ovat kasvamassa, joilla on lisää poliittista ja taloudellista valtaa ja globaalista kunnianhimoa, jotka näkisivät sen, että pyrittäisiin kilpailemaan siitä, mitä vähemmän sääntöjä on, jos haluaisit nähdä sen, että EU vaatii niin paljon kumppaniltaan, että olisi tilanne se, että ei vaadittaisi minkäänlaisia standardeja. Se toinen kysymykseni on, kun käsittelemme kauppaa täällä EU:ssa on ihmisiä, jotka ovat erittäin huolissaan siitä, että me muutamme EUn lainsäädäntöä kauppasopimusten kautta. He ovat huolissaan siitä, että me vesitämme tietosuojaa tai standardeja mitä ajattelette tästä? Mutta me aina vakuutamme heille, että kauppasopimukset eivät ole väylä muuttaa perustavanlaista lainsäädäntöä, että sen täytyy tapahtua lainsäädäntöprosessin kautta. Pitäisikö tämä olla eri lailla kolmansissa maissa? Jätän tämän tähän. Saadil. Herra Zahradil. Eh- Kiitos puheenjohtaja. Kuten tavallista näissä keskusteluissa ollaan kahden ääripään välillä. Toisessa keskitytään enemmän kauppaan sinänsä, sen, että poistetaan kaupan esteitä, tulleja muita menetelmiä, kvantitatiiviset toimet, laatustandardit, todistukset ja niin edelleen teknisiä kaupan kysymyksiä, siis näin käsitellään. Ja toiset taas haluavat enemmän muita kuin kaupan kysymyksiä mukaan ympäristön suojelu, työntekijöiden oikeudet – ympäristökysymykset ja niin edelleen. Ja ideologisesta poliittisesta väristä usein riippuu se, kumpa pidetään parempana. Hyvin selkeää on se, että aina pitää pyrkiä jonkinlaisen kompromissiin näiden kahden ääripään välillä, kuten tavallista. Uskon kovasti, että vapaakauppasopimukset tuovat mukanaan etuja. Yksinkertaisesti, koska komission jäsen mainitsi pari tapausta, niin haluaisin kysyä, missä mennään nyt Japanin osalta? Koska Japanin sopimusta pidän hyvin, hyvin tärkeänä. Toiseksi, onko mahdollista, että lähdetään neuvottelemaan Yhdysvaltain kanssa? Helmut Scholz. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kaikkia puhujia alustavista puheenvuoroista. Herra Abruzzini, sanoitte, että Kaupan tulisi tehdä asioita paremmiksi, helpommiksi, mukavammiksi. Kysymys, kuka päättää, mikä on halpaa, mikä on mukavaa ja mikä on parempaa. Ja sitten on tämä haaste siinä, että puhuitte kaupasta välineillä, voidaan verrata sitä, mitkä on, mitkä on olosuhteet, tuotteet, niin ehdot niille tuotteille, joita me valmistamme yrityksille ja kuluttajille tässä arvon tuotantoketjussa. Eli jos me puhumme kaupasta, kaikkien kaupasta, meidän pitää enemmän keskittyä siihen, kuka hyötyy siitä, kuka ostaa minkä tuotteen, joka tuotetaan millä hinnalla. Ja mitä johtopäätöksiä tästä seuraa kaikille. I like very much the, the approach, uh... Ja pidin kovasti komission jäsenen lähestymistavasta, kun hän sisällytti tähän kaikkien kaupastrategiaan myös sen, että ymmärretään oikeudenmukainen kauppa, reilu kauppa. Meidän pitäisi keskittyä siihen enemmän tällaisena vertailupisteenä niin, että tuote, joka on halpa, se pitää olla halpa kaikille. Ja se pitää olla halpa kuluttajalle, mutta edullinen myös ympäristölle ja paras ympäristölle. Ja siksi tämä maailmanlaajuiset tuotantoketjut ja kaikkien kauppa, niiden pitää olla yhteydessä toisiinsa. Aika ei ole enemmän, olin pahoillani. Äh, Inma Rodriguez. Inma Rodriguez Viñedo. Perdón, pero... Eh, Anteeksi. Minä lukasin hiukan jäljessä. Haluan ensinnäkin kiittää kaikkia paneelin jäseniä puheenvuoroista. Haluaisin onnitella ennen kaikkea komission jäsentä siitä roolista, jolla hän pyrkii monen keskistämään asioita, esimerkiksi direktiivikidutuksesta ja näistä erilaisista louhintatuotteista, kaivannaistuotteista. Minä haluan kysyäkin, voitaisiinko mennä pitemmälle, voitaisiinko esittää, että sopimuksia koskevat vapaakauppaa sidottaisiin se, että tuetaan sellaisia välineitä, joilla kielletään kauppa sellaisia välineitä, jotka liittyvät kidutukseen tai kuoleman äh, tuot, tuomioon, koska tämä voisi myöskin auttaa kovasti tässä mielessä, mutta se olisi tärkeä askel ihmisoikeuksien puolesta, että pyrittäisiin todellakin taistelemaan kuolemantuomioita tätä ja kidusta vastaan. Ja sitten nämä esitykset, joita kaikki ovat esittäneet, olin tärkeä mitä Rova Gamage sanoi, että PK-yritykset kolmessa maissa, jotka ovat vähemmän kehittyneitä kuin meillä, jotta niillä on vaikeuksia ajatella teknisiä säädöksiä, joita vaatii Euroopan unioni – ei kuitenkaan tarvitse alentaa meidän standardeitamme, mutta kyllä me voisimme koordinoida yhteistyötä teknisesti niin, että lisätään sen kapasiteettia pk-yritysten osalta kolmansissa maissa, niin tekin voisivat hyötyä tästä kaupasta. Ja sitten lopuksi toimeenpano. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että on välttämätöntä vaatia, että se, se mikä kirjataan, myöskin täytetään. Ja että ennen kaikkea mitä tulee työlainsäädäntöön, että niiden osalta on takuu siitä, että noudatetaan myöskin ilon yleissopimuksia. Kiitos paljon puheenjohtaja. Niin puheenjohtaja, olisi useitakin kysymyksiä. Valitsen niistä nyt muutaman. Se, että esitettiin uutena vapaakauppasopimusten standardina. Eikö komission pitäisi ajaa siis radikaalimpia uudistuksia vapakauppasopimusten osalta? Ja eilen julkistettu tutkimus eri järjestöltä, siellä järjestö muun muassa ja Brysselin verkosto. Ja siinä esitettiin paljon kritiikkiä, joka liittyy moni, monenväliseen investointikoodin julkiseen kuulemiseen – kyllä yhteiskunnan kommentit olivat paljon kielteisempiä ja skeptisempiä kuin mitä komission johtopäätös oli. Tämä ei ole sinänsä yllättävä, jos ajatellaan ISDS-järjestelmän hyväksyntää. Mielelläni kuulisin komission jäsenen kantoja tähän tutkimukseen. Kiitos. Winkler. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille panelisteille Kiitos komission jäsenelle hänen puheenvuorostaan ja luonnollisesti tässä salissa kaikki olemme samaa mieltä siitä, että kauppapolitiikka on väline. Mutta mihin tätä välinettä käytetään? Ilmaston, ympäristön, sääntöjen, työvoiman hyväksi. Ja luonnollisesti täytyy muistaa myös eurooppalaiset yritykset. Kauppapolitiikan tulisi palvella myös yrityksiä. Täytäntöönpano on kaikki kaikessa. Täytäntöönpanokertomus on luonnollisesti tervetullut komissiosta. Se on hyvin tärkeä mutta entäpä Euroopan parlamentin rooli? Täytäntöönpanossa myös me voimme tehostaa rooliamme. Lissabonin sopimuksen jälkeen parlamentti on tehostanut omaa rooliaan kauppapolitiikassa ja Euroopan unionin kauppatoiminnassa yleensä. Meillä on joitakin välineitä, meillä on seurantaryhmiä ja voimme osallistua myös valiokunta-aloitteisten mietintöjen kautta käsittelyyn. Voimme käydä rakenteellista vuoropuhelua myös kansalaisyhteiskunnan kanssa, neuvoa antavien ryhmien kanssa, diplomaattisten yksiköiden kanssa kumppanimaissa. Kysymykseni kuuluukin, millä tavalla ja me voimme ja miten meidän tulisi olla mukana paremman täytäntöönpanon seurannassa silloin, kun kyse on kauppasopimuksesta? First just... Kiitos oikein paljon. Ensin auttaisin panelia. Rod kysyi, kuka päättää, mikä on edullisempaa parempaa. Auttaisin sanomalla, että kaikki me yksilöinä ja kuluttajina. Ja siksi markkinatalous on niin mahtavaa. Vapaaehtoinen, hajautettu, demokraattinen, aivan mahtava, eikö niin? Mutta varsinainen kysymykseni, kestävä kehitys. Mm, nyt kuulen, että halutaan vankempia kestävän kehityksen lukuja. Minun on se kysymys, kun Väittäisin, että kestävän kehityksen luvut tällä hetkellä ovat sellaiset, että voidaan huolehtia niiden täytäntöönpanosta, mutta jätän tämän ajatuksen syrjään ja kysyisin, voisimme oppia joltain. Ja jos ennen kuin sanot Amerikan Yhdysvallat, lisäisin toisen kysymyksen, voisinko saada esimerkin siitä, milloin Yhdysvalloissa on käytetty kestävän kehityksen lukua niin, että huolehditaan niiden täytäntöönpanosta. Ennen kuin mainitaan Guatemala, niin kysyisin, voiko Yhdysvallat laillisesti käyttää näitä toimia eikä laittomasti. Eli halusin kysyä, onko kuka muu onnistunut siinä, mitä viette takaa? Herra Salafranca. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin äh, sanoin, että eräs jäsenistä sanoi, että Euroopan unionin kauppapolitiikka on menestyksellistä politiikkaa. Me olimme pystyneet äh, toimimaan myöskin Tyyneveden kanssa. Meillä on todellakin se, että olemme saaneet lisää tavaroiden kauppaa, palvelukauppaa myöskin luettuna maataloustoiden kaupat ja arvolla on merkitystä. Totta kai myös meillä on lausakkeet koskevat demokratiaa ja kestävää kehitystä, mutta kaksi kysymystä, jotka haluaisin esittää, herra puheenjohtaja. Yksi komission jäsenelle, jonka tunnen ajoista, hän oli parlamentin jäsen, me olemme tänä vuonna keskustelleet miksi Merkosusta, miten ajat ovat muuttuneet. Ja sitten toinen asia liittyy protektionismiin. Tänä vuonna puhuttiin näistä protektionistisista välineistä, jotka koskevat eräitä tuotteita meidän jäsenvaltioista. Miten me voimme pyrkivään selvitymään tällaisista ongelmista, jotka liittyvät Yhdysvaltoihin, joka on huomattava osuus kuitenkin kansainvälisessä kaupassa. Andri Kine. Andri Kine. Ačiū e, Kalbėsiu lietuviškai. E, ir dėkui visiems. Kiitos. Haluaisin kiittää panelisteja ja kiitos komission jäsen Malmström. Me olemme tyytyväisiä niihin saavutuksiin, joita on saatu aikaan. Mainitsitte parhaat käytännöt, sopimukset Japanin, Kanadan kanssa ja niin edelleen. Mainitsitte säännöt. Me olemme kumppaneita sääntöjen noudattamisen suhteen. Mainitsitte myös täytäntöönpanon seurannan ja meidän toimintamme VTOn kautta ja VTOssa. Komission jäsen ei kuitenkaan maininnut Kiinaa. Kiinan strategia, One Road, One Belt strategia on meille kaikille valtava haaste. Kiina toimii aivan toisten sääntöjen pohjalta. Euroopan unioni, yksityiset yritykset investoivat infrastruktuuriin. Kyse on myös hyvin herkistä innovointia IT-sektoreista. Kun tämän ymmärtää, niin Kiinan Saksa-investoinnit yhden vuoden aikana 2015-2016 lisääntyivät kymmenkertaisiksi. 11 miljardia euroa en edes lähde kertomaan luvuista Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämä osoittaa vain sen, että kyse on valtavasta haasteesta. Miten tämä Kiinapolitiikka vaikuttaa meidän politiikkamme, sillä investointipolitiikkahan on tärkeä osa meidän työtämme. Aamupäivällä puhuimme ulkomaisten investointien screeningistä? Onko kyse liian vähästä ja liian myöhään? Kiitos puheenjohtaja. Tavallaan viittasin Winklerin kysymykseen. fta kertomuksessa sivulla 32 sanotaan, että komissio voi tiekartat täytäntöpanosta heti neuvottelujen päättymisen jälkeen. Kaksi kysymystä katsotaanko näissä kauppoja kestävä kehitys aiheena? Jos ei, niin se on kyllä suuri puute. Ja toiseksi, mitä Winklerin puheenvuoron siitä, että meidän pitäisi osallistua enemmän. Lähetetäänkö ne parlamenttiin ratifiointiprosession aikana, että saadaan täysin avoimesti tietoon kaikki nämä asiat meille. Kiitos. En Maria Arena. Maria Arena. Merci. Um... Kiitos. Haluaisin vastata kollegalle, joka näki tämän kysymyksen vain ideologisena taisteluna edistyksellisten ja konservatiivien välillä. Tämä on kyllä sellainen typistys, joka on aika monen karikatyyri. Ilmeisesti tässä todetaan, että progressiiviset edistykselliset ovat johdonmukaisia ja konservatiivit taas eivät. Tästä voin olla samaa mieltä. Kysehän on kauppasopimuksista, jotka ovat entistä laajempia. Nämä ovat sy- syvälle meneviä ja laaja-alaisia sopimuksia. Kun kyse on siitä, että ne koskettavat yhä laajempaa alaa, esimerkiksi tekijänoikeuksia, teollisia oikeuksia, oikeutta säännellä ja niin edelleen, niin on tärkeää, että meillä on sääntelyvälineitä. Jos puhumme tariffeista, niin tilanne on yksinkertainen, mutta jos puhumme harmonisoinnista, sääntöjen harmonisoinnista, niin tilanne ei olekaan enää niin yksinkertainen. Sen takia tarvitaan vallan tasapainoa. Minä kysynkin, miksi meidän täytyy suojella investointeja ja miksi ei pitäisi suojella työntekijöiden oikeuksia? Miksi näissä sopimuksissa pitää suojella ympäristöä? Eli tässä on, tästä on kyse silloin, kun puhumme johdonmukaisuudesta meillä on tällä hetkellä sopimuksia, jotka ovat äärimmäisen epätasapainoisia. Jos haluttaisiin vallan tasapainoa näissä sopimuksissa, niin, niin se olisi paljon yksinkertaisempi tilanne kaikkien kannalta. Ja ei tarvitsisi käydä tällaista ideologista keskustelua, jota tänään jotkut yrittävät täällä virittää. So, um... Kiitos. Kaksi kysymystä Twitterin kautta. Ensimmäinen, miten mitä ajatellaan, mitä ajatellaan eläinten hyvinvoinnista, sitä ei mainittu lainkaan. Eläinten hyvinvointi. Ja toinen, mikä on yhteys VTOn blokadin ja kahdenvälisten sopimusten välillä. Ja sitten minulta tämä maailmanlaajuinen tuotantoketju, 70 prosenttia kaupasta liittyy maailmanlaajuisiin tuotantoketjuihin, eikä pitäisi enemmänkin keskittyä näihin sen sijaan, että olisi sopimuksia yksittäisten maiden kanssa. Ja nyt annankin puheenvuoron sitten täällä oleville puhujille, jokaiselle neljä minuuttia. Komission jäsen, aloitatteko te? Well, yes, I'll, I'll be very brief. Puhun ihan lyhyesti, kun halusin vastata panelisteille myös, mutta kello käy todella kaupassa on kyse työpaikoista. Kenellä on työpaikkoja? No ihmisillä. Ihmisistä on siis kyse. Suurin sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus liittyy siihen, että joillain on töitä, toisilla ei. Tarvitsemme siis lisää työpaikkoja. Kaupan kautta syntyy miljoonia työpaikkoja vientiin ja tuontiin. Ja nämä ovat paremmin palkattuja kuin keskimääräiset työpaikat. Ja niin tarvitaan koulutettua väkeä. Siksi kauppasopimuksia solmitaan missä näitä, yrity- näitä työpaikkoja on no, yrityksissä. Kyllä tässä on linkki. Ei tässä ole ristiriitaa yritysten ja kansalaisten välillä. Kyllä ihmiset ovat yrityksessä töissä. Yritykset palkkaavat ihmisiä. Halusin vain, että tämä asia nyt ymmärretään selvästi. Totta kai voidaan tehdä paljon enemmän pk-yritysten eteen, mutta komissio ei voi ratkaista kaikkia ongelmia. Jäsenvaltioiden on sitouduttava paljon enemmän pk-yritysjärjestöjen kautta muutosta omissa kotimaissa. Me luomme foorumeita, annamme suuntaa, paljon tietoa, esitämme esimerkkejä, pyrimme parantamaan lukuja, jotka koskevat pk-yrityksiä näissä sopimuksissa. Olemme pyrkineet katsomaan, voisimmeko luoda erityisiä nettisivuja ainoastaan pk-yrityksille tietenkään, mutta kuitenkin sellaiset, jotka ovat niille keskeisiä. me keskustelemme kauppakamareiden kanssa Euroopan unionissa, miten saadaan lisää kumppanuutta aikaan. Kyllä alkuperäsäännöt ovat liian monimutkaisia. Välimeren sopimuksessa pyrimme Euroopan sopimuksessa helpottamaan näitä asioita enemmänkin pitää tehdä, mutta tämä on hyvin monimutkainen asia. Pyrimme katsomaan tätä uudestaan, mutta en voi nyt luvata mitään kovin nopeasti. Japanin aikataulu Japani saadaan varmasti päätökseen hyvin pian joulukuussa. Jotain teknisiä kysymyksiä on jäljellä. Aina poliittinen kysymys, joka on jäljellä, on se, että meillä on edelleen eri kantoja siitä, miten investointisuoja halutaan todeta. Me tuemme omaa uutta järjestelmämme ja japanilaiset pitävät – vanha järjestelmä. ihan hyvänä, että se on toiminut heillä ihan hyvin, mutta toisaalta ei ole mitään kahdenvälisiä investointisopimuksia yhdenkään jäsenvaltion ja Japanin välillä, joten aikaisemmin tämä ei ole ollut suuri ongelma, mutta tämä on aina asia, joka on vielä ratkaisematta. Yhdysvallat, voidaanko käynnistää uudestaan neuvottelut? No toivon, että jonain päivänä näin käy, mutta ei se ole nyt esillä, mutta olot ovat siellä muuttuneet merkittävästi. Kyllä investoimme myös kapasitoinnin rakentamiseen kolmansissa maissa, että voidaan auttaa kolmansia maita hyötymään kaupasta. Niin, että voidaan siis hyötyä avoimista markkinoista kehittämällä kaupan infrastruktuuria. Se on hyvin tärkeä seikka. Ja suuri osa kehitysapua kehittyvissä maissa – käytetään näihin kysymyksiin. Kauppa ja kehitys kulkevat käsi kädessä. Friends of the Earthin raportin olen lukenut, ei se suurta vaikutusta tehnyt. Sadat, kysy, sadat ihmiset ovat vastanneet julkiseen kuulemiseen, joka oli 15 viikkoa muistaakseni auki. Kaikilla oli mahdollisuuksia vastata. Olin yhdessä julkisessa tapahtumassa, jossa oli paljon sidosryhmien edustajia paikalla. Monia tällaisia tapahtumia järjestetty kautta Euroopan unionin. Niin olen kyllä ollut siellä. Anteeksi vain. Ja Friends of the Earthillä on ollut mahdollisuus myös osallistua laittamat tässä Monia julkisia kokouksia on ollut ja tämä raportti on julkinen, se on netissä, joten en ole nyt tästä kovin imponoitu. Voiko Euroopan parlamentilla olla rooli? Ehkä muodollista roolia. Se ei olisi ehkä sopivaa, kun se voisi olla sekannusta, mutta epämuodollisempi rooli, kun te matkustatte matkoille, teillä on parlamenttien välisiä tapaamisia. Tapaatte paljon ihmisiä, kuulette paljon asioita, saatte, saatatte kuulla mikä toimii, mutta erityisesti ehkä kuulette mikä ei toimi. Ja tällainen tieto olisi kyllä suureksi avuksi, jos se parlamentista siirtyisi komission täytäntöönpanovaiheessa. Jos haluatte luoda erityisiä valiokuntia, niin se on tietenkin teidän tehtävänne, mutta täytäntöön toimeenpanon hoitaminen jotenkin muodollisemmin. En, en suosittelisi sitä, se kyllä olisi paljon se kannusta. Kauppasopimukset vaativat aikaa, kyllä. Edustaja Salafranka, tämä monimutkainen asia. Me pyrimme nopeuttamaan prosessia niin paljon kuin vain voimme, mutta ei se helppoa ole. Ehkä se olisi siis selkeämpi jako tällaisten EU, ainoastaan EU-sopimusten kanssa ratifiointi toteutuisi nopeammin, mutta kyllä aikaa kuluu paljon. Tiedostan hyvin tuon espanjalaisten oliviongelman. Me teemme yhteistyötä Espanjan ja Andalusian hallitusten kanssa, jotta Yhdysvaltain kiistassa voidaan tehdä kaikki mahdollinen. Yhdysvaltojen ehdotus oli vähemmän kuin mitä pelättiin, mutta on tätä maan ja teemme Espanjan kanssa työtä, että voimme puolustaa mahdollisuuksien mukaan. Espanja ja Kiina on haaste, potentiaalinen kumppani, mutta hankala. Kiinalaiset investoinnit Euroopassa eivät sinänsä ole mikään huono asia. Hyvä, että Kiina ja muut investoivat. Ihan hyvä. Mutta ongelmana on tietenkin selittyykö näihin investointeihin poliittisia vaatimuksia. Siksi on luotu tämä verkostokeskustelun mahdollisuus investointien seuraaminen, tarkkailu. Niille, jotka haluavat tätä tehdä, on annettu tiettyjä suuntaviivoja. Tämä on neuvostossa hankala. No nyt sanotte, että tämä on liian heikko, neuvoston mukaan liian vankka. No tämä on kysymys, joka vaikuttaa moniin maihin. Katsotaan, miten voidaan edetä tästä. Tiekartat. Kyllä. Olettaisin, että ne ovat julkisia asiakirjoja. Voin vielä tarkistaa, mutta tämä olisi minun kantani nyt, että kyllä. Eläinten hyvinvointi. Kyllä. Me viittamme kansainvälisiin sopimuksiin, kansainvälisiin sopimuksiin ja standardeihin ja haluaisimme nähdä, voisimmeko Meksikon sopimuksessa ajaa tätä vähän pidemmälle. Keskeinen kysymys on tietenkin se, että kumppanit saadaan sitoutumaan siihen, että meidän kanssamme tehdään kansainvälisten standardien osalta yhteistyötä ja katsoa sitten, voidaanko tätä asiaa edistää. Kuuntelemme kovasti eläinten hyvinvointia ajavia ryhmittymiä – minulle heidän kanssaan tapaaminen mennä päivänä ja saimme oikein hyvää materiaalia sieltä. Jotkut ehdotukset ovat hankalia, toiset vähemmän hankalia, mutta tärkeitä. <laughs> Anteeksi, että puhuin näin pitkään, mutta monet kysymykset olivat itse asiassa minulle. You, you mean the appellate body? No, no. other block. Puheenjohtajalla on mikrofoni päälle ja se ei kuulu tulkeille. There is not really a blockade. No ei VTOssa tämä ole jumissa tämä kysymys, mutta hyvin hidasta on edistyminen. Siksi on siirrytty tällaisen alueelliset ja kahdenväliset sopimukset sotkuun. Se on ikävää, mutta ei tätä tilannetta voida välttää, kun kaikkea ei pystytä tekemään VTOn puitteissa 164 jäsentä. Pyrimme tekemään kaikkemme siellä. EU on ihan johtoasemassa Genevessä – ajaessaan monenkeskisiä sopimuksia. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki sopimuksemme noudattavat totta kai on sääntöjä Mutta se, että odotetaan, että kaikki nämä säännöt hoituvat VTOssa, niin eihän meillä olisi sitten kauppa ollenkaan. Kiitos sitten Rötsik. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin haluan tehdä selväksi, että minä olen Saksasta olen ammattiyhdistysihminen, joten minä olen kyllä vapaakaupan puolella. Kysymys ei ole siitä, ollaanko vapaakaupan puolesta sitä vastaan. Kysymys on siitä, että haluamme vapaakauppasopimuksia ja sellaista vapaakauppaa, joka hyödyttää ihmisiä. Ja tietysti me ammattiyhdistysihmisinä katsomme, että hyödyttää nimenomaan työntekijöitä, panosopimuksia, jotka ovat vahvistettuna. Ja sen sijaan, että ne eivät pohjaa pois työpaikkojen laadulta ja siltä, että olisi kunnollisia työpaikkoja – Nämä ovat haasteita. Kun olemme kuulleet keskustelussa, monet kauppasopimukset ovat ensisijaisesti kauppasopimuksia, niin kuin perinteisesti on ollut. Nyt monet haasteet, jotka liittyvät digitaalistumiseen, sähköisen kaupan käyntiin, merkitsee sitä, että palveluita katsotaan myöskin kauppasopimusten kautta. Nämä ovat haasteita siksi, että kun me katsomme palvelujen maailmaa, se edelleenkin perustuu ja toimii kansallisissa ympäristössä, ja tämä on nyt avautumassa, millä on vaikutuksia. Ja tämä liittyy tähän kansainväliseen tuotantoketjuun. Me näemme sitä tuotteina, jotka vain valmistetaan ja sitten jotenkin vain päätyvät Eurooppaan, meidän koteihimme, mutta palvelujen osalta tilanne on nyt sama, aivan sama on tapahtumassa, ja tämä on paljon epämääräisempää, mitä me teemme. On <clears throat> paljon yrityksiä, hallituksia, jotka pyrkivät käyttämään tätä ei reilun, vaan epäreilun kaupan aikaansaamiseksi. Ja ammattiliittona meidän pitää pyrkiä varmistamaan yhdessä Euroopan toimielinten kanssa, että on reilua kauppaa, joka tukee meidän hyvinvointiamme yhteiskuntina täällä Euroopassa. Mutta olen myös sitä mieltä, että on tärkeää, että me myös tuemme työntekijöiden hyvinvointia muissa osissa maailmaa. Tätä ei pidä unohtaa. Minä olen hyvin vakuuttunut siitä, että EU on suurin voima kaupassa maailmassa. Jos me emme tee tätä, kukaan ei tee, ainakaan Kiina. Joten on vastuumme, että me menemme ja sanomme, miten me haluamme asioiden tapahtuvan. Tulemmeko saavuttamaan ihanen mallin, se on eri asia, mutta minä pitäisi ainakin sanoa, mitkä ovat tavoitteemme. Ja siksi minä arvostelen sitä, että emme ole vielä niin pitkällä, että meillä olisi hyviä tavoitteita. Tässä oli minun vetomukseni. Toi, meidän pitäisi nyt tullakin työmarkkinaosapuolina EU-instituutilla yhdessä saada aikaan tällainen strategia. Kiitos, herra Abruzzi. I think that there is uh, <clears throat> sometimes uh... Minun mielestäni joskus on liikaa ideologiaa mukana, kun puhumme kaupasta. on ainutlaatuinen väline, jota hallitukset ja instituutiot ikään kuin lahjoittaisivat lahjana yritysmaailmalle. Tämä liittyy moniin täällä esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin säännöt, normit. Eurooppahan on kauppamestari maailmanlaajuisesti. Meillä on kaikista korkeimmat standardit verrattuna kehen tahansa muuhun. Ei pelkästään kaupan alalla, vaan eh, Euroopassa meidän taloudellinen mallimmekin on ainutlaatuinen. Tällainen Eurooppa on ja tällaista kuvaa me näytämme myös ulospäin, muuhun maailmaan. ei ole mitään eroa siinä, kun yritykset toimivat Euroopassa, että sitten yhtäkkiä he toimisivatkin aivan päinvastoin Euroopan ulkopuolella. Ei, vaan yritys, yhteisö Euroopassa on hyvin moninainen. Meillä on sääntöjä, joita olemme vuosikymmeniä, vuosisatoja jopa kehittäneet täällä Euroopassa, joiden pohjalta toimitaan. Ja näin äh, Tämä todella luonnollisesti heijastuu myös siihen, miten me toimimme Euroopan ulkopuolella. Ei kyse ole siitä, että me haluaisimme polkea sääntöjä alaspäin meidän hyväksemme niin, että saisimme hyötyä vain meidän yhteiskunnillemme. Luonnollisesti tunnustan sen, että poikkeuksiakin on. Pahiksia on kaikilla aloilla. Pahiksia on myös teillä. Jotkut ajavat liian lujaa ylinopeutta mutta ei tämä kuitenkaan ole yleissääntö. Yleissääntönä voimme pitää sitä, että me toimimme mestarien lailla kaupan alalla maailmanlaajuisesti. Me toimimme monenvälisesti, me varmistamme sen, että säännöistä pidetään kiinni ja sosiaaliturvasta niin ikään. Ja toiseksi täytäntöönpano. kun komission sen Malmström allekirjoittaa sopimuksen, niin mitä sitten tämän jälkeen tapahtuu? Ratifiointi. Miten me otamme huomioon yritykset, liike-elämän. Huomioimme arvot ja hyödymme niistä mahdollisuuksista, joita nämä sopimukset tarjoavat. On vielä paljon työtä, paljon voisimme myös huomioida, mikä ei vielä tule huomioiduksi. Näyttää siltä, että tässä täytäntöönpanokertomuksessa ei ole mitään erillistä lukua, joka käsittelisi pk-yrityksiä. Kaikki väittävät ja sanovat, että pk-yritykset ovat tärkeitä, mutta miksi sitten sopimuksissa ei ole tällaista erillistä lukua, jossa huomioitaisiin pk-yritykset ja täytäntöön pano Tämä pätee myös etenemissuunnitelmaan. Ja sitten viimeinen seikka, kuka hyötyy, kuka saa hyötyä, kuka päättää siitä, mikä on halpaa, äh, mukavaa, äh, parempaa. Yritysmaailmassa meillä on yksi ja ainoa tuomari, nimittäin markkinat. Ne eivät tunne armoa. Markkinat tarkoittavat kuluttajia. Kuluttajat toimivat tuomareina joka päivä Meitä arvioidaan sen perusteella, että toimimme eurooppalaisten sääntöjen mukaan. Kuluttaja tässä päättää viime kädessä, ostaako tuottaja vai ei. Kiitos. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin toistaa aikaisemmin sanotun. En millään muotoa vastusta kauppaa tai sitä ajatusta, että markkinoiden on avauduttava toistensa suuntaan. Mutta jos kauppaan voitaisiin liittää sosiaalisia, jos voidaan liittää sosiaalisia vaatimuksia ja sitoumuksia, niistä on pidettävä kiinni ja lisää paljon enempää, kun kello on jo paljon. Mutta täytäntöönpano, sopimusten täytäntöönpano, tämä koskee kaikkia vapaa kauppasopimuksia, joista EU neuvottelee. Paljon on tehty jo paremman sääntelyn osalta ja välineiden osalta, jotka liittyvät siihen, jotta voidaan toteuttaa tarvitaan vaikutusten arviointia neuvotteluiden aikana ja niiden jälkeen. Mutta se, missä tarvittaisiin nyt lisätyötä, on se, että todetaan, miten voidaan mitataanko tilanne parempi vai huonompi kauppasopimuksen täytäntöönpanon jälkeen verrattuna sitä aikaisempaan aikaan. Tällaiseen vaaditaan monenkeskistä lähestymistapaa kautta EUn toimielinten akateeminen maailman mukaan ja kansalaisjärjestöt jotta voidaan pohtia sitä, voidaanko mitata, vaikuttaako kaupan vapauttaminen myönteisesti vai kielteisesti näihin muihin arvoihin, joihin olemme sitoutuneet. Kiitos. So, uh... Kiitokset. Tavoite ei ollut suinkaan ratkaista ongelmia, jotka tulevaisuudessa on kaupassa, mutta saimme paljon kuitenkin aineksia keskusteluun. Kiitoksia tästä. Ja nyt pyydänkin seuraavan penaalin paneelin istumaan tänne eteen. Okay, so now we are starting our... Niin, nyt aloitamme toisen paneelin. Se keskittyy enemmän globaalistumisen ja kaupan välisiin suhteisiin, joten sen otsikkona onkin kauppoilla muokataan globaalistumista. Meillä on täälläkin neljä asiantuntijaa. Ensin herra Alan Wolf, varapääjohtaja VTOsta, herra Ian Golding, professori globaalistuminen ja kehittyminen alueelta Oxfordin yliopistosta. Rova Elsi Kansa, Afrikan ja alueellisten strategioiden äh, johtaja World Economic Forumista Genevestä ja herra Richard Cosul Wright, joka on Unktarista. Ja ainakin välittömästi puheenvuoron herra Wolfille – Mainitsen, että luonnollisesti, että Euroopan unioni, Pennikin parlamentti on VTOn suuri ystävä. Uh, Kiitos, on ilo ja kunnia olla täällä tänään. Minä nautin kovasti ensimmäisen paneelin esityksestä, kysymyksistä, joita siellä esitettiin ja puheenvuorosta, joita pidettiin. Minä puhun hiukan VTOn arvosta ja siitä, mitä saattaisi tapahtua eteenpäin mentäessä siinä, miten globaalistumista voidaan muokata. Meidän tarvitsee katsoa kovinkaan pitkälle taaksepäin nähdäksemme, kun arvioimme VTOn arvoa. Meillä on suuria yrityksiä, hankkeita, jo, ja on ryhdytty hätätoimiin, seurantatoimissa ja tällaiset hätätoimikunta oli sitten kaupan puolella, koska VTO oli olemassa. Ja se, piti, se toimi. VTO todellakin, sillä on neljä tärkeää velvoitetta. Ei lisätä tulleja, ei kiintiöiden käyttöönottoa, ei syrjintää, joka perustuisi alkuperämaahan, eikä syrjintää, joka liittyisi kansalliseen kohteluun, siis kohtelu, joka annetaan maan omille tuottajille. Tämä ei ole sinänsä äh, varmaankaan yllättävää, että tämä järjestelmä selviää sokeista, koska se on suunniteltu kahden maailmansodan jälkeen, suurten lamojen jälkeen, jälleenrakentamisten jälkeen, ja ne, jotka loivat GATT, järjestelmää, joka oli VTOn edeltäjä ja VTOn itsensä, pitivät mielessään järjestelmää, joka kestäisi rahoitusalan kysymykset, taloudelliset kysymykset, kehitykset, joita oli jo koettu aiemmin. On ollut edistystä viime vuosien aikana. Nairobi-sopimus kaksi vuotta sitten, joka koski Eh, vientitukien kieltämistä. Ja komission ja sen mainitsi tämä, se myöskin lainettiin tietoteknologiasopimusta. valitettavasti on sitten jakautumaa VTOn sisällä. Itse asiassa minä en puhu tänne VTOn puolesta. Sen edustajan on ollut siellä vasta seitsemän viikkoa. Voin jäsenet voi puhua VTOn puolesta. Minulla on tietysti omia mielipiteitä ja nämä mielipiteeni on, ovat sitä, mistä minä nyt teille kerron. Olemassa tällaista jakautumaa. Nyt on maita, jotka ovat vakavasti kärsineet Somalia, Sudan, Itä-Timor, Bosnia ja Herzegovina. Kaksi viimeisintä VTO on tullutta maata Afganistanin, Liberian, ohessa Liberialla oli ensin sisällissota ja sitten se kärsi Ibola-epidemiasta. Miksi ne ovat innoissaan VTOhon tulemista? Jotkut maat katsovat ovea lähteäkseen ulos VTOsta, mutta nämä maat tulevat innokkaat tulemaan sisään. Ja on hyvin vaikea prosessi saada jäsenyys, koska ne pelkäävät, että, että ne toimit, joihin ovat pystyneet liittyäksi VTOhon, tulevat edistämään näiden kehitystä ja sallii sen, että, että ne pääsevät osaksi kansainvälisen kaupan yhteisöä. Tilanne Genevessä ei ole tällä hetkellä vakaa. Tärkein liikkuja järjestelmässä yhteistyö EUn kanssa, joka on hyvin läheinen kumppani ollut jo vuosia, on päättänyt katsoa, mitä se tekee. Siis se on Yhdysvallat, joka on tämä toimija. Se ei näytä haluavan jatkaa tällaista monikeskistä johtajuutta. Tämä tulee vaikuttamaan järjestelmään, koska silloin kun tärkeä toimija päättää jäädä istumaan paikoilleen. Ja tässä vaiheessa se vaatii sitä, että tapahtuu uudelleen sopeuttamista kaikissa tärkeimmissä pääkaupungeissa, myös Euroopan unionissa. On, on neljä valintaa, jotka liittyvät politiikan suuntaan. Yksi on kapeallinen taloudellinen nationalismi, siitä kuullaan hyvin paljon näinä aikoina. Voimakas motivaatio sille on se, että pyritään saamaan jotenkin parempaa omille tuottajille suhteessa muihin tuottajiin. Tässä pyritään palvelemaan nimenomaan sopimusten kautta sitä, että ajetaan kansallisia etuja. Toinen vaihtoehto olisivat rakentavat vapaa-kauppasopimukset, joissa olisi kysymys pelkästään kaupan mm, ehdoista, vaan myöskin kysymys siitä, että pyrittäisiin muokkaamaan kaupan järjestelmän maailmassa transatlanttinen kauppa- ja investointisopimus TTIP ja transpasifinen äh, Tyynimeren äh, kumppanuuden sopimus olivat sellaisia, joissa oli hyviä elementtejä. Standardit, jotka olisivat kehittyneet TTIP myötä, olisivat myöskin soveltuneet kaikkiin maihin syrjimättömyyden pohjalta, joten kysymys ei ollut pelkästään jostakin, mikä olisi ollut eurooppalaisille ja amerikkalaisille tuottajille, eh, vaan kysymys oli jostakin, mikä olisi aiheuttanut laajempaa hyötyä. Ja toivottavasti jossakin vaiheessa tämä asia uuden herätään henkiin. Kolmas vaihtoehto on alueellinen integraatio. EU on tästä tietysti tärkein esimerkki. On pienempiä esimerkkejä, kuten NAFTA, TPP, Tyynemeren kumppanuus ja RCEP. Joten sisämarkkinat ovat toisessa päässä tätä kirjoa ja sitten on tällaisia pienempiä malleja, pienempiä vähäisemmän alueisintegraation malleja. Sitten kolmas tie on lähes globaali. Lähes siksi esimerkiksi informaatioteknologian sopimus on sellainen, jota sovelletaan syrjimättömältä pohjalta, mutta siinä ei ole mukana kaikkia EUn, VTOn e jäsenvaltioita sen allekirjoittajina. Kaupan edistämisen sopimus, TFA, siinä on monia allekirjoittajia, meri, eri tasoilla, eri tasoisia velvoitteita, sitten julkisen hankintojen sopimus, GPA, sekään ei ole universaali ajatellen sitä, että kaikki olisivat sen allekirjoittaneet, mutta keskeinen haaste kuitenkin tänä aikana on, miten VTO etenee ilman, että muut irtautuisivat VTOsta huomattavalla tavalla. Viime näiden 70 vuoden aikana 50 aikana Suomessa jälkeen emme ole nähneet mitään suurempia taka-askelia Yhdysvalloilta, koska on paljon asioita, joita pitäisi viedä eteenpäin, jota on monilla ehdokkailla Brexit, se ei vielä ole näkynyt ensimmäisen panelin keskusteluissa, mutta se on asia, jonka pitäisi kyllä pohdituttaa jäseniä täällä. Peking, sen politiikka, Tokio, ja Tyynemeren kumppanuus ja tietysti sitten Yhdysvallat ja NAFTA, NAFTAn uudelleenneuvottelu. Minä en näe kuitenkaan riittävää sopetuksen astetta osanottajien taholta, ja tätä maailman kauppajärjestelmää ei voida pitää itsestäänselvyytenä. Euroopan unionin jäsenvaltiot vastaavat 3,6 prosentista VTOn budjettia. Tämä on mielenkiintoinen fakta. Se on suurempi prosenttiosuus budjetista kuin on Yhdysvalloilla, Japanilla ja Kiinalla yhteensä. myös Brexitin jälkeen. EUn osuus on edelleenkin suurempi kuin minkäänkään muun, joten eh, Euroopan unionilla on myöskin johtajuuskapasiteettia enemmän, niin EUn sivulla sanotaan, että EU tukee VTOn toimintaa monenkeskisessä eh, lainsäädännössä sen pohjalta ja myöskin eh, sääntöjen laatimisessa monenkeskisyydessä. Ja tämä on toiminta, pitäisi vahvistaa Siksi, että EUn kumppani, tärkein kumppani Yhdysvallat ei enää ole olemassa. Ehkä se tulee jossain vaiheessa takaisin, mutta tällä hetkellä sitä ei ole. EUlla on suuri määrä kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia, noin 95 ja 19 ollaan neuvottelemassa, 27 on olemassa ja tämä on erin erittäin äh, suuri saavutus, mutta VTO tarvitsee vahvistamista, se tarvitsee vahvistamista sähköisen kaupan osalta, digitaalisen talouden osalta, jotka voisivat ottaa pk-yrityksiä havaittavalla tavalla myöskin, pitäisi ottaa huomioon sukupuolikysymykset. VTO tarvitsee ajantasistamista myöskin äh, informaatioteknologian sopimuksen osalta vuonna 2018. On monia asioita, jotka edellyttävät sitä, että VTO etenisi – Joten minun vetoomukseni on, että olen täällä, sanon tämän kiinalaisille ystävillemme, sanon japanilaisille ystävillemme ja muille. Tarvitaan uudelleen tarkastelua ja tarvitaan lisäponnisteluja, jotta maailman kauppajärjestelmä etenisi Genevessä. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. Ja nyt professori Goldin, teidän kannaltanne onko kaikkien strategia, jolla sellainen väline voidaan muokata globaalistumista. Let me congratulate. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella komission sen Malmströjä ja hänen kollegoitaan. Meillä on malli siitä, millaiselta strategian tulisi näyttää. Kaikkien kauppastrategia vie meitä kohti vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa – komissio on hiljan julkaissut syvällisiä, vaikkakin lyhyitä asiakirjoja siitä, miten globalisaatio voidaan valjastaa hyötykäyttöön. Tämä on oikeanlainen puitteisto, jonka tulisi johtaa EUn ja komission eteenpäin. Politiikka on muuttunut sen takia, että tarpeet ovat muuttuneet. Kaikki tämä täytyy nähdä laajemmassa kontekstissa. USA ja yhdistynyt kuningaskunta ovat äh, ottaneet äh, taka-askeleen ja Kiina taas on noussut esille. EUn rooli näissä olosuhteissa on entistä tärkeämpi. Johtajuus äh, täytyy ymmärtää, sitä ei voi aliarvioida. Kaikki panelistit ja varmasti komissio ovat sillä kannalla, että kauppa on luonnollisesti synnyttämässä työpaikkoja ja kasvua ja myös parempaa elämänlaatua kansalaisille – Ponnisteluja on lisättävä, jotta näin todella tapahtuu. Huolestuttavaa siinä on, kun maat mm, peruuttavat kaupan kysymyksissä, on se, että kyse ei ole pelkästään kaupasta. Me olemme oppineet ymmärtämään toinen toisiamme siitä, mm, olemme oppineet ymmärtämään, miten kauppa toimii ja pyrkimään yhteisiin tuloksiin. Kun varannamme tämän, niin varannamme samalla kykymme toimia monissa äärettömän monimutkaisissa kansainvälisissä kysymyksissä, esimerkiksi ilmastonmuutostyössä, antibioottiresistenssissä ja niin edelleen. Kyse on paljon muustakin kuin kaupasta. Voimmeko luoda sellaisen yhteistyöjärjestelmän, jolla voidaan maailman tarpeet huomioida? Kaikki maailman valtiot ja jopa suuret merkittävät alueet, niin kuin EUkin, ovat entistä riippuvaisempia siitä, mitä muut maailmassa tekevät ja miten muut reagoivat ja voivatko ne mm, yhtyä meidän näkemykseemme tulevaisuudesta. Kyse ei ole pelkästään kaupasta ja antibiooteista, vaan esimerkiksi genomiikasta, äh, keinoälystä ja koneoppimisesta ja monista muista aloista. Kyse on äärimmäisen monimutkaisesta järjestelmästä. Kolmasosa työpaikoista EU-ssa tulee kaupasta ja EUn kauppa, EUn tulevaisuus on pitkälti riippuvainen koko maailman tilanteesta. Nousevat markkinat kasvavat, ne muodostavat entistä suuremman osan maailman kaupasta noin 70 prosenttia maailman taloudesta ne muodostaisivat 25 vuoden kuluttua. Ja jo nyt ne ovat suuri osa kasvua. Ilman tätä osuutta EU-sakin oltaisiin paljon pienemmissä kasvuluvuissa. Ja jäisimme siihen suohon, johon jouduimme rahoituskriisin takia. Nousevat markkinat siis nostavat maailmaa kasvun tiellä. EU alle kahdessa prosentissa nousevat markkinat neljässä ja puolessa, mutta kasvu myös vakaantuu, koska kyse on kasvun moottoreista ja tämä on hyvä uutinen meille kaikille. Mitä enemmän vaurastumme, niin sitä tärkeämpää on tämä äh, vauhti. Tämä on Kiinalle tärkeää ja myös meille tärkeää. Kyse ei ole enää niinkään tarifeista, vaan pikemminkin laadusta ja kulttuurisista preferensseistä. Miten me haluamme äh, nähdä arvojemme toteutuvan myös kaupassa ja tuotteissa. Me siirrymme äh, demateriaaliseen maailmaan ja tämä näkyy myös palveluissa ohjelmistoissa, algoritmeissa, jotka päättävät, kenet tapetaan sitten, kun auto ajaa itse itseään ja onnettomuus on edessä. Kyse on valinnoista algoritmeissa ja ne ovat keskeisiä niistä esimerkkeistä, keskeisiä niissä esimerkkeissä, miten teknologinen muutos luo uusia ajattelutapoja suhtautua näihin kysymyksiin. Se synnyttää myös uusia vaatimuksia meidän suuntaamme. Eettiset äh, kysymykset esimerkiksi genomiikka, insinööritieteet ja muut teknologiat ovat tällaisia aloja. Äh, esimerkiksi alkiokäsittely, parantelu tai ihmisten muunlainen parantelu ovat tällaisia eettisiä kysymyksiä. Euroopan unioni tekee omat valintansa, muut tekevät omat valintansa ja tämä on merkittävää myös tavaroiden ja palvelujen kannalta kun ajatellaan vaikkapa hiili, sisältöä tuotteissa, niin tämä liittyy ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja sekin on valtava paine. Maailma muuttuu entistä nopeammin. Meidän on oltava tietoisempia siitä, mitä kauppa tuo mukanaan. Kaupan on oltava johdonmukainen myös muiden tavoitteen kanssa. Tämä ei ole mitään uutta, vaan sitä on korostettu myös kaikkien kauppastrategiassa. Kyse on maahanmuutosta, ihmisoikeuksista, ympäristöstä ja monista muista kysymyksistä. Uutta on se, että Tätä tapahtuu tavarakaupassa, mutta myös digitaalisella ja muilla aloilla. Maailma muuttuu siis entistä nopeammin ja maailma ei ole enää globaalisaation mataloittama tasainen, vaan esteet ja ikään kuin vuoret kasvavat, nousevat entistä korkeammiksi. Kaikkien valtioiden ja alueiden kannalta on tärkeää, miten voimme edistää osallistavia prosesseja. Kaupungit, dynaamiset kaupungit suhtautuvat hyvin myönteisesti globalisaation. Kun katsotaan poliittista toimintaa, kuka on äänestänyt Trumpin puolesta, Brexitin puolesta, kuka on äänestänyt ääripuolueita oikealla ja vasemmalla Euroopassa, Kyse ei ole niistä paikoista, jotka ovat hyötyneet kaupasta, vaan niistä paikoista, jotka ovat jääneet jälkeen kehityksestä, jotka on suljettu ulkopuolelle sen takia, että ihmiset eivät voi siirtyä näihin dynaamisiin kaupunkeihin. Esimerkiksi eh, asuntojen hintojen takia, liikkuvuuden takia, kun kyse on pienistä kaupungeista ja maaseudusta ja liikunta, mm, matkayhteyksistä. Nuori sukupolvi esimerkiksi Midwestissä ei välttämättä ole yhtä valmis liikkumaan omalta kotialueelta ja jättämään sitä kuin vaikkapa Ranskassa tai Belgiassa. Miten kauppa sitten tuottaa hyötyä kansalaisille? Miten voimme varmistaa, että sitä tukee sellainen politiikka, joka mahdollistaa ihmisten siirtyvän äh, dynaamisiin keskuksiin? Kauppaa ja investointeja on vaikea viedä sellaisiin paikkoihin, joissa ihmiset ovat syrjäytyneitä huonossa asemassa. Äh, muutos johtaa siis siihen, että esteitä on entistä enemmän ja on huolehdittava siitä, että ihmiset pääsevät äh, näiden vaikeuksien ylitse, eivätkä jää sinne äh, suon silmään. Meidän vastuunamme on siis se, että suhtaudumme kaupan rooliin äh, kunnianhimoisesti, intohimoisesti. Haluamme varmistaa sen, että kauppapolitiikka on tehokkaampaa ja omissa maissamme e, siiloissa, kun vastuuta jaetaan, pitää varmistaa johdonmukaisuus. Kysymykset e, monimutkaistuvat ja näin ollen meidän myös välineistä tehostettava ja parannettava, jotta varmasti voimme vastata haasteisiin. Näin ollen on elintärkeää, että ymmärrämme entistä laajemmin sekä haitat ja vaarat vaaroja on paljon integraatiossa, mutta nämä riskit voidaan hallita ja niitä tulee hallita, jotta voidaan varmistaa, että etua saadaan yhä useammalle nopeammin ja laajemmin. Kiitos. Hopefully. Hopefully we can... Niin, toivottavasti, toivottavasti. Afrikka on pitkään ollut unohdettu osa maailmaa Viime vuosina se on noussut polttopisteeseen täällä parlamentissa. SD-ryhmä järjesti jälleen kerran Afrikka-viikon, ja tällä viikolla oli parlamentissakin muuten Afrikka-viikko, ja siellä puhuttiin strategiasta, joka liittyy suhteisiin Afrikkaan. Rauha kansa, mitä te ajattelette tästä? Thank you. Um, thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Minulla on kunnia olla täällä jälleen. Olin viime vuonna täällä julkisessa kolmistilaisuudessa. Mielellämme jaamme meidän tukemme ja osallistumme yhteistyöhön. Tämä on tärkeä asia kaikkien kauppastrategiassa. Aluksi haluaisin antaa katsauksen siihen, miksi uskomme monin keskisein menetelmään ja mitä me teemme siellä. On hienoa, että täällä paneelissa on muitakin, jotka ovat moninkeskisessä vuoropuhelussa mukana. Viime viikolla suuressa monenkeskisessä tapau- tapaamisessa oli tällaisia ajatushautomoita ja kauppa keskustelut erityisesti keskittyvät siihen, miten voidaan osallistaa enemmän – kauppaneuvotteluihin ja miten voidaan poistaa myyttejä kaupan saralta, että kaikki yhteisöt voivat olla vaka- va- vaikuttamassa myönteisiin tuloksiin. Monin keskiset vuoropuhelut voivat muotoilla kotimaan politiikkaa ja näin voidaan huolehtia siitä, että kaikki voivat nauttia osallistavasta kasvusta. Jotta tämä voisi onnistaa, on luotava mahdollisuuksia käydä tehdä paikallisia ratkaisuja. Pitää huolehtia naapureista, syrjimättömyydestä ja johdonmukaisuudesta. Foorumissa moninkeskeiset keskustelut ovat tärkeitä. Ja meillä on monia esimerkkejä käytännön työstä. Esimerkiksi viimeksi kuluneen vuoden ja, tai puolentoista aikana on puhuttu investoinneista ja siitä, miten voidaan tukea ulkomaisia investointeja, jotka tukisivat enemmän paikallisuutta. Me haluamme yhdistää erilaisia toimijoita, että voidaan edistää paikallisia yrityksiä. Kolmanneksi luomme foorumin, joka käsittelee globaalia arvoketjuja, että voidaan kehitellä sellaisia bisnesmalleja, jotka vaikuttavat siihen, että maailmanlaajuisesta kaupasta hyödytään oikeudenmukaisemmin reilummin. Tässä mielessä suurin kaupan ja kehityksen este tulee neljännestä teknologian vallankumouksesta. Siksi aktiivisesti on pohdittava digitaalisia kauppakysymyksiä sähköisestä kaupasta ja rajat ylittävistä sähköistä palveluista on keskusteltava. Miten forumissa toimitaan? Me keskitymme neljään alaan, kuten näette tästä kalvosta, kestävät investoinnit – esimerkiksi miten voidaan huolehtia investointien helpottamismekanismista, sitten kauppainvestoinnit, miten voidaan löytää parhaat käytänteet, jotka liittyvät tieteen siirtämiseen rajat yli. Ja kolmas on kaupan helpottaminen, miten paikallisyhteisöt saadaan mukaan ja voimannottaja, Ja sitten vielä globaalin arvoketjun käytänteet. Puheenjohtaja todella olet oikeassa siinä, että tämä on kriittisen tärkeä ala, jossa on tehtävä jotain konkreettista sidosryhmien kanssa. Viidentenä tuo hautomo. globaali tulevaisuuden foorumi, joka käsittelee kauppainvestointia. Siellä pohditaan siitä, miten kansainvälinen kauppainvestoinnit saadaan uudistettua. Samalla pohditaan tulevaisuuden näkymiä ja vaihtoehtoja vaihtoehtoiselle kaupalle ja investoinneille. Kuten mainitsin, me uskomme vankasti siihen arvoon, joka monenkeskisellä vuoropuhelulla voi olla. Pari konkreettista esimerkkiä. E15-aloite globaalissa kauppajärjestelmässä tällä vuosituhannella. Noin 400 asiantuntijaa osallistui, 150 valkoista kirjaa luotiin eri aloilta, kuten sääntelyn johdonmukaisuus, kilpailupolitiikka, innovaatiot – Ja toinen on globaali allianssi, joka haluaa helpottaa kauppaa. Teemme työtä tehtiin esimerkiksi Kolumbiassa, jossa luotiin järjestelmä, jolla valvotaan elintarvikkeiden ja lääkkeiden valvonta instituutin kautta toimintaa. Ja toisaalta oli satamihankkeisiin liittyvää, liittyvää työtä. Tässä työssä monet panelistit ovat myös mukana. Tästä saatte paremman käsityksen siitä, että tässä on akateemisen maailman edustajan mukana ministereitä, hallinnon edustajia kaikkialta maailmasta. Yrityksiä myötä ja suoraan rahoitetaan meitä myös Saksasta, Yhdysvalloista, Kanadan hallitus, Alankomaiden hallitus ja Australian hallitus myös. Ja sitten sitten konkreettisemmin siitä, mitä me pohdimme. Kolmella tärkeällä saralla yksi liittyy digitaaliseen kauppaan. Nopea teknologian muutos ja digitalisaatiokehitys johtaa neljänteen teollisen vallankumoukseen. Globaalit yritykset ja myyminen kansalaisille sähköisessä kaupassa on yli 2 triljoonaa vuonna 2016 Yhdysvaltain dollareissa. Sähköiset ja matkapuhelinmaksut ovat muuttaneet kauppaa ja taloudellinen osallistaminen on näin helpompaa. Uudet bisnesmallit edistävät globaalia, globaalia BKTtä. Mutta kuitenkin on ajateltava, mitä ongelmia voi olla Afrikassa. Esimerkiksi ollaan 2 prosenttia globaalin tason neljällä miljardilla ihmisellä ei ole vielä nettiyhteyttä. 75 prosenttia näistä ihmisistä on keskittynyt 20 kehitysmaahan. E-kauppa ei ole vielä kaikille toimiva realiteetti. Toinen tärkeä kysymys on globaalin arvoketjun foorumi. Globaali arvoketju on tärkeä kysymys kaupassa ja investoinnissa tällä hetkellä, kun kyse monista välikäsistä. Globaali arvoketju voi alentaa kuluttajien kustannuksia ja mahdollistaa sen, että monet kehitysmaat voivat osallistua globaaliin kauppajärjestelmään. Näin voidaan edistää kasvua ja monimuotoista taloutta. Kuitenkin jotkut maat, erityisesti latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa, jäävät näiden kansainvälisten tuotantoketjujen ulkopuolelle. Kehittyneissä talouksissa hyvin korkealle koulutetut työntekijät ovat suhteettomasti hyötyneet. Sosiaaliset ja ympäristöongelmat – on nähtävä, ja siksi jotkut vastustavat nyt globalisaatiokehitystä. Jos katsotaan sitten eteenpäin, me katsomme globaalia kaupan yhteistyötä, johon viitattiin aikaisemmin. Kun ovat yhä tyytymättömämpiä globalisaation tulevaisuuden näkymät synkkenevät ja tämä vaikuttaa talouden kehittymiseen, rauhan ja vakauteen. Alun perin puhuttiin syrjivistä kaupan esteistä ja nyt haluttiin siirtää, siirtyä hyviin periaatteisiin keskittyvän järjestelmän. Nyt meillä on edessämme uusia haasteita. Globaalin tulevaisuuden neuvosto on käyttänyt toimiin kolmen skenaarion esittelemisen kautta 2017-2020. Ensin hyvät. Tämä on myönteinen skenaario. Tässä katsotaan paljon kotimaan asioita. Investoitaisiin osaamiseen, ammattikoulutukseen ja työmarkkinapolitiikkaan, jotta voitaisiin voimannuttaa kansalaisia, jotka voivat osallistua ja sopeutua nopeasti muuttuviin työmarkkinoihin. Toinen pilari – pahat. Tässä senaariossa nähdään se, että kielteinen retoriikka lisääntyy ja sama lisääntyy yksipuolinen lähestymistapa, verojärjestelyt, kilpailupolitiikka ja perinteisemmät kaupan järjestelmät, tuonnin turva ja polkumyynnin vastaiset kysymykset. Siirryn eteenpäin, mutta saatte nämä kalvot käyttöön. Rumat tähän liittyisi se, että helposti lähdetään kauppasotiin johtavien talouksien välillä ja näin kohdistetaan toimet tiettyihin yrityksiin tai yksipuolisiin toimiin. Ja tässä saattaisi olla jopa toimielinten romahtiminen riskinä ja se, että maat lähtevät VTOsta. Siksi kehotamme vastuulliseen kauppa- investointipolitiikkaan. Lopulta kaikkien kauppa- Afrikan yhteydessä erityisesti me viittamme siihen, että rikkaan Afrikan pitäisi toimia köyhän Afrikan eteen. Nyt puhutaan vielä paljon kaivannaisteollisuudesta, peruspanoksesta maailman talouteen. Keskustelussa on pohdittu osallistavasta taloudesta ja suuri haaste on se, että huolehditaan siitä, että Afrikan resurssit voivat vastata ongelmiin, joita monet afrikkalaiset kohtavat köyhyys. Tämä mantereen vapaakauppa-alue mahdollistaa kaupan lisääntymisen Afrikan kautta. Haluaisin kiitellä Euroopan unionia sitä, että on tuettu nykyneuvotteluita, muun muassa tukemalla Afrikan unionin komission työtä. Kuitenkin tarvitaan lisää ruohonjuuritason ponnisteluita, jotta kansalaiset saadaan mukaan – parikymppiset hashtag Open Africa nuoret ovat matkustaneet bussilla kautta Afrikan ja estäneet kuulemistapaamisia, jotta kuultaisiin, mitä nuoret afrikkalaiset erityisesti ovat mieltä. Kannat vaihtelevat. Erityisesti pelätään epätasavertaisia toimintamahdollisuuksia, mitä tulee koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin globaalisti. Kakan hinta on laskemaan päin. Tämä vaikuttaa kielteisesti Kaanaan ja norsunluorannikkoon. Ja lapsi työvoiman käyttäminen on nyt aiheuttanut paljon ongelmia. Siksi on huolehdittava siitä, että saadaan monimutkaiset ratkaisut aikaiseksi alueellisella, paikallisella ja globaalilla tasolla. Kiitos paljon. Kiitoksia. Paljon haasteita. Ja viimeisenä, vaan ei niin vähäisimpänä, Richard Gosel Wright, YK on kehitys- ja kauppakonferenssista, joka käsittelee asioita kehittyvien maiden kannalta. katsoo Euroopan suuntaan. Mitä te ajattelette? Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnalle kutsusta. Kauppa, jolla muokattaisiin globaalistumista, se oli se kysymys, kysymykset englanniksi ovat usein sellaisia, että ne ovat kaksiselitteisiä, etenkin jos niissä kysy, jos kysymys alkaa kysymyksellä sanalla, joka voi olla verbi tai substantiivi, niin kuin tässä, ja osittain kyllä, se on epätäydellistä ja se on äh, rajallista. Ja nyt lähtisi liikkeelle tällaista kysymystä, jonka taloustutkijat esittävät, onko kauppa se, joka estää kasvua vai onko se kasvun moottori. Taloustutkijat voivat koskaan ole täysin yksimielisiä siitä, mikä vastaus on tähän kysymykseen. Tästä valitsee paljon erimielisyyttä tutkijoiden piirissä, mutta globaalistumisen osalta ainakin UNCTADin kannalta katsottuna se on harhaanjohtavaa siksi, että maailmassa, jossa valitsee keskinäistä riippuvuutta, kauppa ja kauppapolitiikka on aina ehdollista ajallinen laajemmin maailmanlaajuisia talouden voimia, ajatellen paikallisia olosuhteita ja historiallisia perinteitä ja esteitä. On, voidaan sanoa, että 1970-luvun alkupuolella oli järkeä kehittyvien maiden kannalta katsoa politiikan haasteita, jotka liittyivät maailmankaupan integroitumisella kaupan kautta. Oli voimakkaat yhteydet kaupalla ja muilla kasvun edistäjillä, kaikkia investoinneilla ja ja vienti e, on ollut keskeistä ennen kaikkea menestyksekkäille maille, Japanille, Etelä-Korealle ja äskettäin myöskin Kiinalle. Mutta kaikissa näissä tapauksissa on paljon aktiivista politiikan tukea, joka ei ollut pelkkää, pelkkiä, siis pelkkiä kaupan toimenpiteitä. Mutta maailma, jossa elämme nyt, on toisenlainen. Se on erittäin globaalistunut, maailma, jossa sääntelemättömät rahamarkkinat ja virat ovat muuttuneet voimiksi, jotka ohjaavat sisäistä ja ulkoista integraatiota ja myöskin tämä tapahtuu yhtä lailla kehittyvissä ja kehittyneissä maissa. Globaalistuminen ei ole kuitenkaan tukenut tuottavia investointeja. Se on luonut maailmaa, jolle on tyypillistä se, että on tällaisia investointisyklejä, lisääntyvää eriarvoisuutta ja kasvu mukaan kaupan kasvu on muuttunut yhä enemmän riippuvaiseksi siitä, että velan taso kasvaa. Ja tämä on muuttanut sekä mahdollisuuksia ja haavoittuvuutta useimmissa kehittyvissä maissa nykyisessä globaalissa kontekstissa. Tältä kannalta katsottuna se, mitä voidaan saada, mitä voidaan saada globaalistuminen takaisin omilla raiteilleen se, että poistetaan äh, vapauks, markkinoita ja avataan enemmän kanavia, on naivia. Se on huonoa taloutta Danny Rodrickin kanssa, joka on Harvardin tutkijoita. Ja pahinta on tämä sanakaita varovaisesti, tämä on Paul Krugmanilta, tämä on vaarallista. Mikä on siis nyt ajat, olen niitä vapaata kauppaa? Adam Smithin vaatimus siitä, että vapaa kauppa pitäisi ymmärtää utopistisena ajatuksena, tämä siis kansakuntien vaurautesta lainattuna, ja sitä pitäisi edistää asteittain varovaisesti, eikä mitenkään käyttää sitä perustana politiikan toiminnolle, ja on neljä perustavanlaatuista ongelmaa, jotka me näemme tältä kannalta katsottuna. Se on yksinkertaistava, se on liioitteleva, se on epärehellinen ja se on sekava. Haluaisin sanoa näistä jokaisesta jotakin. Se on yksinkertaistava, että sanotaan, että jos ajatellaan tällaisia oletuksia, jonka mukaan katsotaan, että kaikki toimisi kaikkien kannalta ja tämä koskee vapaakauppaa, silloin perustelut vapaakaupan puolesta haihtuvat nopeasti. Keynes, joka hyväksyi oletuksen täystyöllisyydestä 1980, Joe Stiglitz hylkäsi ajatuksen täydellisen tiedottamisen oletusta 1970-luvulla ja Paul Krugmanin työssä on torjuttu käsitteet, jotka liittyvät siihen, että poistetaan yksinkertaiset oletukset, jotka liittyvät tuotannon funktioihin. Tässä maailmassa, jossa nämä oletukset eivät kestä, vapaa kauppa voi johtaa tuloksiin, jotka ovat muuta kuin optimaalisia ja myöskin saa aikaan polaristumista, joka ottaa ajatuksemme niihin tutkijoihin, jotka toimivat sodan jälkeisenä aikana, jotka ymmärsivät sen tämän saman perspektiivin. Sitä on liioiteltu. Krugman äh, on mukaan kysynyt siitä, että se vahvistaa sellaisia käsityksiä, jotka ovat, liittyvät väittämättömyyteen. Se on pelottelua, siinä pyritään puhumaan vapaan kaupan hyödyttämisestä ja vapaut, protektionismin hyödystä, jotka poistavat niitä odotuksia, jotka liittyvät äh, Kaupan ehtoihin hän on Nobel-palkinnon saaja. Tämä on epärehellinen siksi, että se liioittelee perspektiivejä, jotka Danny Rodsikin, jotka johtavat uskottavuuden puutteeseen kaupan näkymistä laajan yleisön piirissä ja Rodik toteaa, tutkijat eivät pysty antamaan täyttä kuvaa kaupasta, ottaen huomioon kaikkia olennaisia piirteitä, jotka mikä usein johtaa siihen, että syntyy harhaanjohtavia tekijöitä, missä Kiinan vaikutus Yhdysvalloissa, mutta tässä myöskin muuta keskustelua, jota on käyty NAFTAsta Yhdysvalloissa. Ja lopuksi vapaakaupan näkymys on sekava siksi, että maat eivät kilpaile keskenään. Yritykset kilpailevat keskenään ja yritykset eivät ole identtisiä. Niitä eh, ei, ne eivät toimi täysin kilpailevilla markkinoilla koolla on merkitystä kaupan maailmassa silloin, kun yrityksiä vertaillaan, ja silloin on yritysten merkitystä silloin, kun on kysymys kansainvälistä kaupasta, jossa suuret yritykset ovat hallitsevia. Yksi prosentti huippuyrityksistä missä maassa tahansa kattaa suurimman osan kansainvälistä kaupasta. Joten kysymys, joka pitäisi kysyä, on se, miten suuret yritykset muovaavat globaalistumista. Ja etenkin, miten suuret yritykset, jotka toimivat äh, rahoituksen globaalistumisen puitteissa ja löysästi säänneltyjen globaalien markkinoiden puitteissa toimivat. Joku sanoo, että ne ovat innovatiiviset ja puhuvat silloin korkeatekniikan yrityksistä. Joku sanoo, että puhuvat logistiikan kannalta. He puhuvat silloin yrityksistä, jotka ovat johtajia äh, maailmanlaajuisissa arvoketjuissa – joku sanoisi, että tämä tapahtuu tällaisella tavalla silloin, kun ajatellaan olosuhteita markkinoilla. Itse asiassa vastaus on kaikki nämä kolme. Jo, sillä nähdään, miten suuret yritykset toimivat nykymaailmassa. Mutta haluaisin keskittyä tähän viimeiseen, tähän petoeläinten kaltaisen toimintaan, koska se on se, mikä usein jää unohduksiin, eikä sitä puhuta silloin, kun puhutaan maailman globaalin kontekstin kehittymisestä. Tämä on saamassa yhä enemmän huomiota tutkijoilta viime vuosina. Ja mitä tulee näihin yrityksiin on se, että ne ovat sellaisia, jotka toimivat lyhytellä tähtäyksellä. Voitot ovat nousseet huomattavasti sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa. Ja kuitenkin tuottava investointi on vähentynyt siksi, että näillä voitolla ostetaan uusia osakkeita, maksetaan osinkoja ja siirretään varoja veroparatiiseihin – ja tuon yhteys voittojen ja investointien välillä on katkennut monissa maissa ja tämä myöskin vääristävät markkinoita. Keskittyminen on trendi kaikkialla kehittyvissä ja kehittyneissä maissa. Kysymys oli pelkästään pankeista, jotka olisivat tulleet liian suuria, äh, luin suuriksi, vaan kysymys oli tavallisista yrityksistä, mark- äh, on noussut suuria voittoja, joita on nähty monissa puolilla maailmaa. Unktan on nähnyt tämän, se on omassa raportissaan kertonut tästä, mutta sen laajuus on nyt huomio myöskin akateemisessa maailmassa, jossa on katsottu tämän hintakehitystä ja sitten mitä tulee tähän lyhytnäköisyyteen ja markkinoiden väärintämiseen. Lisäksi nämä myöskin pyrkivät kiertämään kaikkia muita toimia, jotka liittyvät eh, teollisiin tekijänoikeuksiin ja yksityisen ja julkisen vaikeanoiteihin, jossa pyritään eh, saman aikaan kaikkia muuta kuin produktiivisia investointeja. Niin sanottu vapaakauppasopimukset ovat, on suunniteltu kiihdyttämään näitä tendenssejä, eivätkä ne ole mikään pieni tekijä, koska monissa maissa ollaan nyt kohtaamassa taloudellista poliittisen ahdistuksen jaksoja. Tämä tapa, tällaista tapahtuu myöskin kehittyneissä maissa. Minä lopettaisin viittaamalla havaintoon, jonka olen havainneet, nimittäin Chicagon yliopisto, joka on hyvin perinteinen yliopisto, mitä tulee taloustutkimukseen. Siellä on puhuttu tällaisesta Medicien eh, eh, noidan kehästä, kun on puhuttu suurten yritysten ja poliittisten prosessien välisestä yhteydestä, koska Monet näistä toimista näyttävät sellaisilta kuin mitä tapahtui 1500-luvun renessanssi Firenzessä sen sijaan, että se tapahtuu nykypäivän demokraattisessa Euroopassa ja maailmassa, jossa, jota on suunniteltu ja muokattu monilla monenkeskisillä kauppasopimuksilla. Okay, so, clear. Kiitos. Selkeä viesti uskoakseni. Karl Mark teoksin, teokset julkaisin 150 vuotta sitten, joten tämä vielä tähän tällaisena talouden tutkijana. No niin, nyt annan puheenvuoron kollegoilleni. Ensimmäinen on Joachim Schuster yhden minuutin ajan. Ja, vielen dank. Äh, niin, kiitos paljon. Mielestäni on kysymys, jota ei ole esitetty riittävästi. Tämä strategia, globalisaatio, vaikuttavatko nämä asiat toisiinsa? Totta kai, mutta millä tapaa? Ei se riitä, että viitataan markkinoiden toimimiseen. Jo kauan on osoitettu, että tämä ei riitä vaan esimerkiksi kestävän kehityksen tavoitteet YKsta pitäisi ennemmin ottaa esiin ja sanoa, että jos jotain myönteistä halutaan saada aikaan, niin pitää pyrkiä näihin tavoitteisiin. Uskeakseni kaikkien kauppastrategiassa on jopa tällaista potentiaalia, että se voidaan toteuttaa, koska siinä yhdistetään kaksi asiaa. Ensinnäkin vapaakauppaan suuntautuminen – moniin keskisen kaupan kautta, mutta samalla mahdollinen alueellistaminen ja samalla halutaan luoda yhteys uudestaan arvoihin, ympäristöarvoihin, mutta myös työsuhteisiin liittyviin arvoihin. Jos ajatellaan eteenpäin, niin teemme usein sen virheen, että neuvotellaan vain vapaakauppasopimuksia. Kyllä silloin pitää ottaa huomioon myös, myös muut politiikan alat. Kiina esimerkiksi sitoo kauppapolitiikan strategisiin etuihin investointipolitiikassa hyvin menestyksekkäästi. Ja näin myöskin ohjata monia kaupan virtoja. Meidän pitäisi mennä siihen suuntaan, että pyritään samantyyppiseen, eli pyritään oikeaan suuntaan muiden tukivien politiikan alojen kautta lähivuosina ja kuukausina pitäisi tehdä näin. Talouskumppanuussopimukset Afrikassa esimerkiksi tärkeänä tässä. Mutta tukevaa politiikkaa, seuraavaa politiikkaa pitää tehdä. Itäinen kumppanuus, miten tämä on toteutunut, ei niin hyvin, koska on puhuttu ainoastaan kauppapoliittisista kysymyksistä. Kiitos. Kiitos Ima. Gracias, presidente, y muchísimas gracias a todos. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille panelisteillemme haluaisin nopeasti esittää pari kysymystä. Herra Wolf, te puhuitte globaalisaatiosta. Kauppapolitiikan täytyy saada mukaan myös sukupuolipolitiikka. Minkälainen rooli VTOlla voi olla, jotta tämä toteutuu? No sitten herra Kosul Wright, minä en ole ekonomisti, en lähde kiistämään Nobelin äh, taloustieteen palkinnon saajan näkemyksiä, Kyse on tilanteesta, köyhyydestä, jossa eletään kehitysmaissa. Ilmeisesti te haluatte sellaista globalisaatiota, joka mahdollistaa äh, äh, Afrikalle oman roolin huomioimisen. Luonnollisesti globalisaatiolla on tärkeä rooli kauppapolitiikassa. Sen takia olemme myös tänään täällä puhumassa näistä aiheista. Meillä on myös kansallista politiikkaa ja on erilaista jakopolitiikkaa. Tässä meidän on kyllä pohdittava syvällisiä kysymyksiä. Vähemmän kehittyneissä maissa on tiettyjä aukkokohtia, puutteita. Ja ikävä kyllä käydään myös verokilpailua, jotta voidaan houkutella näihin maihin monikansallisia yrityksiä. Tilanne on dramaattinen. Nämä maat nimenomaan tarvitsisivat verotuloja, jotta ne voisivat rahoittaa oma koulutus- ja terveydenhuoltojärjestelmänsä. Mitä tehdään kansainvälisissä elimissä tämän tilanteen korjaamiseksi? Maria euh, Kiitos. Minulla oli aika lailla suora kysymys siitä kontekstista, jota Richard Cosell Wright selitteli, eli hyperglobalisaatio, hyperkeskittyminen, hyperrahoitus tilanne, joka johtaa epätasa-arvon pohjais, pohjoisen ja etelän välillä, myös pohjoisen, ja, pohjoisen sisällä sinällään ja etelän sisällä sinällään. Eli keskittyminen, superkeskittyminen johtaa kilpailun huomattaviin vääristymiin. Jotkut puolustavat epä, eriarvoisuuden vastaista taistelua, eli tarvittaisiin sellaista taloutta, jonka säännöt olisivat paljon selkeämmät. Miten näissä oloissa saadaan kauppasopimuksia sellaisiksi, että voisimme vastustaa tällaista kehitystä? Ja toiseksi, mitkä olisivat ne ennakkoehdot tällaiselle kauppasopimukselle? Kun luemme UNCTADin kertomusta kasvusta ja kaupasta ja kehityksestä, niin havaitsemme, että kauppa ei ole ainoa huomioitava asia. On tiettyjä ennakkoehtoja, jotka täytyy huomioida. Mitä täytyy tehdä ennen kuin kauppasopimuksia tehdään? Kiitos. Mr. Dartmouth. Herra Dartmouth. Um, thank you. I just say... Kiitos. Monia kysymyksiä minulla olisi, joihin Wright ei oikein viitannut. Onko vapaakauppa hyvä asia ilman rajoitteita? Näin ajattelin ennen, nyt epäilen vähän. Onkohan niin, että vapaakauppa on hyvä asia ja lisää vapaakauppa vielä parempi asia? Onko nyt niin? Että tuotantavan talouden työpaikkojen lisääntyminen on hyvä ja onko niin, että tuotannon työpaikat korvataan nyt palvelun alan työpaikalla ja johtuuko tämä vapaasta kaupasta. Melko yleisesti käsittääkseni vain puhuttiin palveluista. Siitä, missä määrin VTO puhuu tehokkaasti myös palveluista. Revolf on erittäin vaikuttava henkilö, katsoin hänen asioluetteloaan nopeasti. Ja hän sanoi, että jos TTIP olisi hyväksytty, olisi saatu maailmanlaajuinen rakenne. Monet ihmiset, tehdästä ainoastaan minun kaltaiseni oikealla, mutta vasemmisto myös, olivat sitä mieltä, että PK-yritysten olisi ollut hyvin hankala toimia. Suuryritykset ovat lob- olisivat lobbanneet hyvin tarkkaan niin, että kaupassa PK-yritysten asema olisi ollut melko heikko. Kösel vain viittasi tähän viidessä sekunnissa lopuksi. Tämä onnistuu minulta yleensä hyvin. Olette vieraina täällä ja todella puhutte täällä hyvin hienosti, mutta muistuttaisin siitä, että Euroopan unioni on protektionismia varten rakennettu, jos vapaata kauppaa haluaa ei pitäisi puoltaa Euroopan unionia. Mielenkiintoista on sitten nähdä, kun Britannia lähtee Euroopan unionista. Ehkä yksi kysymys vielä minulta. Puhuitte Yhdysvaltojen äh, aseman ja puhuitte monin, monin kansallisista yrityksistä. Pitäisikö meidän keskittyä myöskin tällaisen antitrusti säädöksiin, kuten miksi anti-Rockefeller-säädöksiin viime vuosisadalla Yhdysvalloissa? Yeah, kyllä minun täytyy ehtiä junan kello 18. Vastauksena viimeisen kysymyksen. Kilpailun, kilpailupolitiikka on taas esillä kartellivastainen toiminta. Eli pitäisi päästä johonkin globaaliin kilpailuun viranomaisen. Ei näin tietenkään tapahdu kädenkäänteessä, mutta jos ajatellaan sitä logiikkaa, jota me olemme esittäneet, niin se oli sitten johtopäätös tälle logiikalle. Mitkä ovat poliittiset vaikutukset sillä, mitä minä totesin? Minä kannatan kovasti Brad DeLongin, Berkeley-taloustutkijan ajatuksia. Hän on viitannut Hamiltonin perinteeseen Yhdysvalloissa ja minä viittaisin Itä-Aasian kokemuksiin toisen maailmansodan jälkeen. Jos ryhdytään pragmaattisen eksperimentaation tielle, niin sitten kaikilla toimijoilla on oltava riittävästi liikkumavaraa, jotta valtiot voivat ylipäätään laatia sellaisen sopimuksen, joka vastaa niiden tilanteeseen. Ikävä kyllä tämä ei päde niihin poliittisiin sopimuksiin, joita on tehty. Ne ovat olleet liian jäykkiä, ei ole voitu huomioida kehitys- ja kehittyvien maiden tilannetta aikaisemmin. Toiseksi kunnon kauppapolitiikkaa ei voida toteuttaa epävakaassa maailmassa jossa rahoitusvirrat ovat satunnaisia, epävarmoja ja epävakaita. Tämä oli Keynesin kanta toisen maailmansodan jälkeen ja se pitää paikkansa. Kauppapolitiikka ei onnistu myöskään äh, budjettikurin maailmassa. Säästöpolitiikka ja kaupan vapauttamisyhdistelmä lähes tulkoon vakasti, varmasti johtaa epätasa-arvoon ja epävakauteen. Tämä on viimeisten viiden kuuden vuoden saldo aivan epäilyksettä. Eli hyvää kauppapolitiikkaa ei tällaisessa säästöjen politiikassa voida toteuttaa. Tarvitaan makropolitiikkaa, jolla voidaan huomioida myös osallistavuus ja talouskasvu. Sitten tarvitaan myös teollisuuspolitiikkaa. Afrikka on käynyt kauppaa enemmän kuin mikä tahansa manner maailmassa viimeisen kolmen vuosisadan aikana. Se ei vain ole käynyt kauppaa oikeilla tuotteilla. Se on jäänyt ikään kuin raaka-aineiden viejäksi kaikeksi täksi ajaksi. Sen takia sen pitäisi kehittää omaa teollista pohjaansa, eikä se hyödy avoimesta kauppajärjestelmästä, jollei siellä lähdetä moninaistamaan teollista pohjaa. Tähän ei päästä pelkästään niin, että avataan vain markkinat kansainväliselle yhteistyölle, yrityksille, kansainvälisille yrityksille ja avoimelle kaupalle. Tarvitaan sitä, että systemaattisesti kehitetään kapasiteettia yrityksiä, jotka voivat hyötyä tällaisesta ympäristöstä. Wolf täytyy myös lähteä. Hänkin saa puheenvuoron muutaksi minuutiksi ja sitten minulla on vielä... Niin, kauppaneuvottelut eivät käsitele teoriaa, vaan käytännön kysymyksiä. Yksi asia, joka on esillä ministerikokouksessa kolme viikon kuluttua Buenos Airesissa on se, että pyritään sääntelemään kalastuksen tukia. Kysymys ei ole mistään asiasta, joka, joka jakaisi pohjoista ja etelää, mutta se vahingoittaa etelää huomattavasti kehittyviä maita. Se vahingoittaa vahvasti samoin kuin ympäristöä. En tiedä, mitä Krugman siitä sanoisi. En tiedä, onko hän katsonut asiaa ja välittikö Keynes kaloista, mutta me välitämme ja valtaisia tukia annetaan teollisille kalastusaluksille ja tämä tapahtuu toimintajoiden harjoittava tapahtuu ympäristön ja kehittyvien maiden kustannuksella. Minä varajohtajana ei johda mitään. Minä johdan yhtään kokosta, joka käsittelee puuvillan tuotantoa köyhissä maissa, Länsi-Afrikassa, kuten Burkina Fasossa, ja tarkoitus on antaa teknistä apua tuottajille, kehitysapua näille tuotteille näissä erityisen köyhissä maissa, ajatellen puuvillan tuotantoa siellä. Onpa kysymys sitten puuvillan tuotteista, puuvillan kuluttajista, ne kysymys siitä, että tähän ponnisteluun osallistutaan. Ei ole mitään eteläpohjoisjakoa sinänsä digitaaliseen vallankumouksen yhteydessä Pakistan, Kostarika ja Nigeria uskovat voimakkaasti digitaalisen maailman avoimuuteen. Ajattelen, että se edistäisi kehitystä. Muutama vuotta sitten Pakistanin lähettilä sanoi minulle, että Pakistan lähti lähes nollan osallistumisesta internettiin 47 miljoonan osallist asujaan, siis 47 miljoonaa asukasta, lähes puolet väestöstä pystyy pääsemään internetin käyttöön. Onpa kysymys Yhdysvalloista tai kehittyvistä maista, on olemassa mahdollisuus osallistua kansainväliseen kauppaan. Eivätkä kaikki tärkeimmät yritykset ole samantasoisia. eBay ja muut ovat foorumeita, jos kuka tahansa – myöskin kehittyvien maiden osallistujat voivat myydä tuotteita laillisesti. Maailman kasvainen kauppa laajenee. Tällä on merkitystä myöskin sukupuolinäkökannalle, koska monet mikroyritykset ovat naisten johtamia. Joten mahdollisuuksia on paljon. Vie pitkään ennen kuin päästään todella tuloksiin, mutta VTOn osalta Urpoin kierros meni hyvin pitkään, mutta kysymys on olisista ongelmista. Kysymys on markkinoille pääsystä ja markkinoille pääsyn mahdollisuuksista, jotka pyritään laajalti jakamaan. Minä pidän, haluan kiittää mahdollisuudesta, että saatoin olla täällä pahoittelemaan sitä, että on poistumaan eikä pysty muuttelemaan muita puheita. Mutta oli mielenkiintoista kuulla, mitä parlamentin jäsenet sanoivat. Kiitos tämä mahdollisuuksia tulla jatkamaan näitä keskusteluja tulevaisuudessakin. Kansa. Rova Kansa. Thank you. Uh, Kiitos. Pari kommenttia vain. Keskityn kysymykseen siitä, mitä meidän tulisi tehdä globalisaation kautta, jotta Afrikka voi laajentaa kaupan mahdollisuuksiaan, vaan tilastotietoa liittyen siihen, mitä kansapanelistini täällä sanoi. Meidän pitäisi mennä pidemmälle kuin vapaakauppasopimuksen, jotta Afrikka pääsisi käymään enemmän kauppaa. Se on realiteetti. Jos katsotaan vaikka todistumisen perustaa Afrikan kehityspankin mukaan Afrikan osuus viennistä tällä alalla on alle 1 prosenttia verrattuna itäisen Aasian 12 prosenttiin. Meidän pitää kyllä lisätä tätä määrää yhdestä prosentista liikenne, kuljetukset ja infrastruktuuri Afrikan komission mukaan YKssa 12 maan osalta Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vastaa 70 prosentista vientituotteita. Eli meidän on puututtava infrastruktuurin, joka linkittää nämä maat ja erityisesti linkittää nämä maat, joilla ei ole rannikkoa rannikkomaihin. Ja miten voidaan tukea pk-yritysten mahdollisuuksia osallistua alihankintaketjuihin. Usein nämä yritykset ovat aliedustettuja, ei ole riittävästi kapasiteettia, ei vastata globaaleihin standardeihin. Odotetaanko, kunnes nämä yritykset pääsevät vauhtiin mukaan, vai tehdäänkö niiden kanssaan yhteistyötä? Kansalaiset, jotka ovat mukana PK-yritystyössä, ovat epämuodollisella alalla nuoret ja naiset pitkälti meidän maissamme. Meidän tulisi aktiivisemmin investoida – tämän kuilun tukkimiseen. Olen puhunut paljon haasteista, mutta Afrikka ja nuoret afrikkalaiset osallistuvat paljon aktiivisemmin digitaalisen talouteen, kun ovat yhteyksissä netin kautta. Ja on tärkeää, että on digitaaliset puitteet. Ei pidä ajatella, että ollaan protektionistisia, vaan voidaan helpottaa erityisesti digikauppaa afrikkalaisten ja eurooppalaisten välillä. Ja lopuksi myös tärkeä seikka, rahoitusvirrat. Paljon puhutaan siitä, mistä investoinnit löytyvät. Saimme kertomuksen, jossa oli kattava tutkimus laittomien rahoitusvirtojen kulusta Afrikassa, siirtohinnoittelu, verotuskysymykset. Pyydän, että katsotte näitä kysymyksiä. Tätä työtä kaikki on tehtävä, tehtävä, jotta voidaan tehdä parempaa yhteistyötä tällä saralla ja näin voidaan löytää resursseja mantereelta, jotta voidaan täydentää meidän vapaakauppasopimuksiamme. Ja lopulta puhun globalisaation puolesta, pidän sitä tärkeänä. Ja kaiken kaikkiaan se on kuitenkin hyvä asia, kiitos. Ja statement. Selkeä kommentti. Ja lopuksi pyytäisin, että Rova Saifi käyttäisi puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää kaikkia osallistujia. Näkemysten vaihto oli hyvin vilkasta, kattavaa. Näihin haasteisiin meidän tulisi kauppapolitiikassamme vastata. Niin kuin olemme havainneet tänään, kauppapolitiikka, olosuhteet ovat muuttuneet viimeisen kahden vuoden aikana huimasti. Nyt puolivälin tarkastelu on tarpeen, jotta voimme sopeuttaa toimiamme ja vastata tavoitteisiin. Nämä uudet haasteet liittyvät kansainväliseen kontekstiin, joka on tässä hiljan muuttunut. Ja tällä hetkellä muutos vain jatkuu. Maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän muutoksessa Yhdysvallat on ollut hyvin tärkeä, mutta Donald Trumpin Yhdysvallat hylkää monenvälisyyden eikä puolusta uusia monenvälisiä kauppasopimuksia eikä sääntöjä. Tästä kuulimme panelistin mielenkiintoisia näkemyksiä juuri äsken. Samanaikaisesti Aasian alue lisää kilpailukykyään ja haluaa sekin olla mukana muotoilemassa kansainvälisiä sääntöjä. Tällä hetkellä, vaikkakin Euroopan unioni on tärkein kauppamahti maailmassa. Ennusteet osoittavat, että 2050 vuoteen mennessä unioni muodostaa enää vain 15 prosenttia maailman BKTstä. Äh, tällä 2030 äh, vielä 23 prosenttia. Meidän täytyy ennakoida, ennakoida näitä lukuja, jotta Eurooppa voi pysyä vahvana ja toimia myös kansainvälisesti. Nyt olemme keskustelleet äh, paneelissa ja olemme käsitelleet niitä parannuksia, joita meidän täytyy saada aikaiseksi sopimuksiin, niin että ne ovat hyödyksi kaikille ja saamme tasa-arvoista, reilua kauppaa aikaiseksi. 11. ministerikokous lähestyy. VTO tarvitsee entistä enemmän meidän tukeamme ja meidän on jatkettava työtämme, jotta voimme vahvistaa ja kehittää monenvälisiä sääntöjä. Tämän kauppapolitiikan toisen teemapäivän tulos on oikein hyödyllinen ja esittelijänä kauppapolikan täytäntöönpanon osalta voin kyllä ottaa huomioon useita tänään esille nousseita seikkoja. Haluan kiittää kaikkia vieraitamme osallistujia heidän panoksestaan. Kiitos puheenjohtaja. Merci Kiitoksia. Minäkin haluan kiittää kaikkia, jotka olivat mukana keskustelussa. Tämä ei suinkaan ollut keskustelun päätöspiste, vaan vasta keskustelun puolivälin vaihe. Kiitoksia ja pidetäänpä yhteyttä. Okay, so... No niin, hyvät kollegat, nyt siirrymme seuraavaan aiheeseen, joka on kohta kahdeksan makrotaloudellinen lisärahoitusapu Georgialle. Ja monet jättävät nyt salin. En oikein ymmärrä miksi. So, uh, point eight. Kohta kahdeksan siis. Ja haluaisin aloittaa kahdella viestillä. Yksi on huono ja toinen on hyvä. Ja huono uutinen on se, että Hannu Takkula jättää tämän valiokunnan. Ja hyvä uutinen on se, että hän on vastaisuudessa tilintostumistumien jäsen, onnittelut valinnasta tuohon tehtävään. Ja ehkäpä hän vastaa tästäkin asiasta jonka hän nyt esittelee täällä parlamentissa. Hannu, ole hyvä. Thank you, Mr. Chair, thank you for your concrete... Kiitos puheenjohtaja, kiitos näistä onnitteluista. Joudutte kärsimään minua maaliskuun alkuun asti kolme kuukautta vielä. Toivon, että voimme viettää hyviä hetkiä täällä vielä. Ei kuukausien aikana. Totta kai toivon myös, että voin tehdä näihin asioihin liittyviä asioita tulevaisuudessa. Mutta tämä on siellä saksalaisen johtajan alla. Puheenjohtaja saksalainen täällä ja saksalainen johtaja siellä. Tällaisiin tilanteisiin joudumme me suomalaiset miehet. No kuten Saksassa ja Suomessa sanotaan, niin menen asiaan, joten minäkin menen asiaan. Kolmatta kertaa nyt komissio esittää makrotalouden apua Georgialle sotilaisen konfliktin jälkeen Venäjän kanssa 2008 jälkeen. 46 miljoonaa, 45 tukea, 35 miljoonaa lainoja, 10 miljoonaa avustuksina. Georgia on itäisen kumppanuuden maa ja sillä on geopoliittisesti haasteellinen asema. Viime vuosina Larin arvo on laskenut ja tämä on johtanut julkisen velan kasvamiseen. Talous on kärsinyt viennin vähentymisestä. BKTn kasvua on syntynyt lähinnä investointien kautta. Vaikka ongelmia on paljon, Georgian Rahoitusjärjestelmä on kuitenkin vankalla pohjalla. Tästä voidaan kiittää keskuspankin valvontaa. EU ja Georgia vähän aikaa sitten myös solmivat laajalaisen pitkälle menemän sopimuksen, joka pyrkii myös vakauttamaan Georgian taloutta. Ehdotettu makrotaloudellinen lisäapu on suhteellista. Osittain katetaan rahoitusaukko, joka on olemassa nyt ja samalla pyritään vakauttamaan Georgian taloutta. Toivon, että valiokunta voi tukea tätä mietintöä ja tätä ehdotettua makrotaloudellista apua. Menettelyistä vielä. Me teemme läheistä yhteistyötä ulkoasianvaliokunnan kanssa – Mielelläni teen yhteistyötä AFET-kollegoiden kanssa, kollega Mikinsin kanssa muun muassa. Olemme myös käyneet Georgian matkalla yhdessä. Joten olemme keränneet siellä tää kentältä vähän kokemusta. No, joka tapauksessa asiat siellä kulkevat oikeaan suuntaan. Ja tietenkin kaikki tiedämme, Georgia on hyvin Eurooppa-myönteinen yhteiskunta. Kiitos. Uh, Kiitokset. Ja nyt AFET-esittelijä herra Mamikins saa puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Georgiasta vastaavana esittelijänä ulkoasevalikunnassa herra McAllister ja te päästi viime viikolla sopimukseen siitä asiasta, että meidän kaksi valiokuntaa voi harjoittaa läheistä yhteistyötä tässä tärkeässä asiassa. Tietysti minulle on suuri ilo harjoittaa yhteistyötä Hannu Takkulan kanssa. Meillä on ollut hyvin hedelmällinen kokous jo komission kanssa, jossa saimme valaistusta joihinkin kysymyksiin, joita meillä oli. Etenkin kohtiin, jotka usein ovat nousseet esille ulkoasivaliokunnassa silloin, kun on kyse samanlaista ehdotuksesta. Pyysimme komissiolta lisätietoa kahdesta ja kolmesta asiasta. Yksi oli yhteisymmärrysmuistio, jossa EU mainitsee toimit, joihin vastaanottavan maan täytyy ryhtyä makrotaloudellisen rahoitusavun saamiseksi sitten arviointi poliisista ennakkoehdosta tälle avulle ja jotkut kollegat ovat ottaneet esille myöskin perustuslaillisen uudistuksen kysymyksen Georgiassa. Ja kolmas asia oli tärkeää ajattelen menneisyydestä, opera- menistä operaatiosta saatavia kokemuksia. Kollegat, aikataulu on tiukka, joten Haluaisin sanoa, että ulkoasevaliokunta tulee toimia nopeasti, jotta saadaan ajoissa lausunto teidän valiokunnallenne. Ja me harjoitamme läheistä yhteistyötä myös Hannun kanssa niin, että tämä prosessi olisi mahdollisimman nopea Euroopan parlamentissa. Kiitos vielä kerran. Kiitos että varjoesittelijät. Herra Winkler on ensimmäinen. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muutaman sekunnin käyttää. Ja yhtä onnitteluihin kollega Hannu Takkulalle olen varma, että hän on yksi Euroopan parlamentin jäsenistä, jotka ovat edistämässä meidän arvojamme muissa instituutioissa Euroopassa. Eli onnittelut vielä. Haluan tervehtiä myös äh, AFET-valiokunnan kollegamme. Oikeastaan nyt jo tärkeimmät elementit on sanottu. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää, että yhteisymmärrysmuistiossa selkeästi todetaan ne ehdot, jotka liittyvät tähän rahoitustukeen ja siihen ohjelmaan. Luonnollisesti seuraamme tilannetta Georgiassa. Me näemme ja tiedämme, että kaiken kaikkiaan voimme todeta, että tilanne on arvioitavissa hyväksi, mutta monia seikkoja voitaisiin vielä parantaa – lähtien oikeusvaltiokysymyksistä. Perustuslakiuudistus mainittiin, mutta taloudessakin on paljon työtä. Makrotaloudellinen apu nimenomaan puuttuu tähän yleistilanteeseen taloudessa. Ja tässä yhteydessä me täydennämme aiempia operaatioitamme Georgiassa. Niin ikään toimimme EU-Georgia-assosiaatiosopimuksen puitteissa. Nähtäväksi jää, hyvät kollegat, se, mitä kirjoitetaan komission arvioon, kun kyse on näiden sopimusten täytäntöönpanosta. Kun toteutamme tätä rahoitusapuohjelmaa, niin senkin kautta pitäisi sitten nähdä parannusta pitkälle menevässä ja laajalaisessa vapaakauppasopimuksessa ja alueessa Georgian kanssa. Haluan kiittää ja tukea molempia esittelijöitä ja tuen myös sitä, että hyvin joustavasti saataisiin asiaa viedyksi eteenpäin Euroopan parlamentissa. Kiitos. Kiitos herra Zahjaril. Kiitos puheenjohtaja. Minua kiinnostaa Georgia aivan erityisesti. Kävin siellä tammikuussa ja lähden parin viikon kuluttua uudestaan, joten tunnen tilanteen aika hyvin, olen nähnyt sen ja olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että kyseessä on maa, joka on valtavan tärkeä. Ja sitä kannattaa käsitellä meidän kannaltamme. Euroopan parlamentin pitäisi erityisesti kantaa huolta tästä maasta, joten voin olla vain samaa mieltä tästä komission ehdotuksesta. Tämä ei ole Ensimmäinen kerta, kun käsittelemme makrotaloudellisen lisäavun myöntämistä Georgialle. Maan tilanne ei ole helppo. Se on haavoittuvaisessa tilanteessa poliittisesti, mutta myös taloudellisesti. Joten on hyvä, että saadaan aikaan sellaisia toimia, jotka saattaisivat vakauttaa tilannetta entisestään. Totta kai muutamia parannettavia seikkoja voisi olla vaikka parempi palaute siitä, mitä tuloksia toimillamme saadaan aikaan. Tiedän, että jatkuvasti pyydämme kirjallisia kertomuksia ja tarkkaa valvontaa seurantaa, mutta ehkä voisimme komission pyytää tänne raportoimaan useammin ja selittämään, mitä näiden toimien kautta on saatu tuloksen aikaan. Mutta periaatteessa tämä on hyvä asia, jota ryhmäni nimissä voin tukea. Hienoa tietenkin, että AFET on mukana myös. Yleisesti ottaen suhtaudumme myönteisesti ja emme tätä tukea. Kiitos. Kiitos herra Sahradil. Näyttää siltä, että uusi vuosisata on nyt käynnistynyt Afetin ja Intavälisessä suhteessa, mikä on ihan hyvä asia. Tämä oli hyvä tämä sopimus, jonka saimme aikaan puheenjohtajien kesken ja toivon, että tätä, tässä hengessä voidaan sitten jatkaa yhteistyötä. Herra Dartmouth. Well, first of all, we actually voted against this because we don't... äänestimme itse asiassa tätä vastaan, koska emme katso, että tämä masentava ennakkotapaus maasta, joka liittyy sitten Euroopan unionin. No henkilökohtaisesti personal level. Henkilökohtainen kommentti. Haluaisin onnitella edustaja Takkulaa siitä, että hänestä tulee tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Englannissa ja Walesissa. en ole aina nyt varma, mikä Takkulan pätevyys sitten lieni tähän tehtävään mutta nyt siis 45 miljoonaa euroa menee Georgiaan. Olisi mukava kuulla Takkulalta tasan tarkkaan, miten näitä varoja ja niiden käyttöä sitten seurataan. Miten seuranta toteutuu? Euroopan unioni lapioi rahaa näihin maihin ja kukaan ei ole kovinkaan luottavainen. Luottamusta ei löydy siitä, että rahat käytetään asianmukaisesti. Jos uskotte tähän järjestelmään, minä en tietenkään siihen usko, mutta jos siihen uskoo, niin Yksi huolenaihe tulisi olla se, että rahat käytetään huolellisesti niin, että Suomen veronmaksajien rahoja, joita nyt lapioidaan sinne Georgiaan, todella käytetään hyvin. Voi olla, että väitätte tässä yhteydessä, että rahat osin käytetään äh, maan ulkoisten rahoitustarpeiden täyttämiseen, eli siis päätyvät johonkin pankkiin. Vaikkakin ulkoisia rahoitustarpeita katetaan, niin sitten vapautetaan muita varoja äh, Georgian käyttöön niihin tarkoitusperiin, joita siellä pidetään tärkeinä. Kyse on periaatteesta. Olisi mielenkiintoista kuulla edustaja Takkulalta, erityisesti kun hän on ryhtymässä tähän uuteen tehtäväänsä, tasan tarkkaan, miten hän ehdottaa, että näiden varojen käyttöä Georgiassa ja muiden varojen käyttöä Georgiassa asianmukaisesti, korrektisti seurataan. Kiitos, No Dartmouth työllisyys on tärkeä kysymys, ja totta kai tästä keskustellaan siinä vaiheessa, kun äh, puhutaan sitten puhumaan maktaloudellisesta avusta Isolle Britannialle. No niin. Herra Takkula, olkaa hyvä. Minä olen yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että on hyvin tärkeää seurata ja tarkastella sitä, mihin varat menevät. Meidän pitää olla erittäin tiukkoja. Auta, auta, auta, auta, auta, auta. The word I, I mean... Mikä olikaan tämä sana? Meillä täytyy täsmälleen, minne nämä rahat menevät. Me emme voi sanoa jotakin sellaista kuin, että Iso-Britannia sanoi, että kun se Iso-Britannia lähtee, se voi säästää 300 miljoonaa viikossa – käyttää sen kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmään, mikä oli väärin, mutta tilastumistumissa meidän pitää mennä paikan päälle, katsoa tilannetta ja meidän pitää olla hyvin tiukkoja. Ja tämän täytyy toimia niitä systeemit, järjestelmät, joita käytetään tilintarkastuksissa ja arvioinneissa, niiden täytyy olla asianmukaisia. So the commission uh, will have now. Ja nyt komissio saa puheenvuoron. Perhaps also... Ehkä kysymys myös minulta, joka liittyy tilastumistuimen esitykseen muutama viikko sitten. Siinä mainittiin, että ehdollisuus, joka liittyy että hänen niin vain 5 tapauksessa 15 sitä panna asianmukaisesti toimeen ja seurataan asianmukaisesti. Mikä on teidän mielipiteenne ehdollisuudesta ja seurannasta Georgian tapauksessa? Herra Griese, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Minä olen Johan Griise, työskentelen talous- ja rahasioiden pääosastolla olemme vastuussa tästä ehdotuksesta antaa makrotaloudellista rahoitusapua Georgialle. Se on saanut paljon tukea täällä eri jäseniltä. Ja ennen kuin pyrin vastaamaan kysymyksiin, jotka ovat nousseet esille, sallikaa minun alusta mainita erityisesti kaksi pientä asiaa, jotka liittyvät tähän tekstiin, jonka lähetimme 29. syyskuuta – ja näihin on jo puututtu tässä herra Takkulan lausuntoluonnoksessa. Olemme kiitollisia tästä. Mekin olimme huomanneet nämä kohdat. Yksi huolenaihe, siis nämä kumpikin koskee artiklaa 4.1, on sanan kaksi unohtamisesta pois, eli rahoitusapu annetaan käyttöön kahdessa erässä. Ja artiklassa kolme pitäisi sanoa, että komissio päättää erien maksamisesta ehtojen perusteella, edellytysten perusteella. Joskus on yksi, yksi sana puuttuu, toisessa kohdassa yksi sana liikaa, mutta me tyylemme tekemään tähän oikaisun. Se julkaistaan niin, että nämä, näitä virheitä ei tarvitse poistaa osana tätä lainsäädäntötyötä lainsäädäntöelimessä. Sitten tähän ehdotukseen itseensä. Kuten on mainittu, tausta on se, että Georgia on kohtamassa ulkoisia rahoitustarpeita, rahoitus, valuuttarahaston ohjelma, joka on olemassa postaa, pohjaa tälle, ja nyt on kolme tekijää, jotka erityisesti täytyy ottaa huomioon, mitä tulee taloudellisen haavoittuvuuteen Georgiassa, laaja ulkoinen kauppa, vaihtotaseen vaje ja sitten tarpeet, jotka liittyvät siihen, että lisätään valuuttavarantoja ja kolmanneksi huomattavat velkavaatimukset ja ehdotettu makrotalousapu sen tarkoituksena on täydentää ohjelmaa, joka käynnistettiin valtorahaston kanssa huhtikuussa 2017. Voin ilolla kertoa teille, että tuo ohjelma IMFn, IMFn kanssa on menossa hyvin eteenpäin. Äskettäin vahvistettiin sitä myöskin henkilöstötason sopimuksella lokakuussa 2017 ensimmäisen tarkastelun jälkeen, jonka IMF oli tehnyt. Me olemme olleet läheisessä yhteydessä IMFään. Ohjelma on hyvin aikataulussa. Kaikki tärkeimmät tavoitteet on saavutettu. Joitakin niin on ollut hiukan marginaalia, mutta IMFn johtokunnan päätös vahvistamisesta tullaan saamaan joulukuussa ja tämä aika pohjalta antaa viestin siitä, että IMFn henkilöstö on hyvin tyytyväinen siihen, miten ohjelma etenee. Mitä sitten tulee kysymyksiin, joita täällä on esitetty? Fakta, että IMFn ohjelma on aikataulussa, on ehto tälle makrotalousavulle. Tässä on myöskin yhteisymmärrysmuistio Georgian ja EUn välillä, joka koskee erityisiä poliittisia ehtoja, jotka täytyy täyttää, jotta nämä maksuerät voidaan myöntää. Tbilisissä kävimme kolme viikkoa sitten eh, lokakuun lopussa ensimmäisessä, eh, ensimmäisellä käynnillä alueelle tutustumassa niihin alueisiin, joihin voitaisiin käyttää eh, tätä tukea sitten, kun saamme valtuutuksen lainsäätäjiltä, lainsäädäntöelimiltä tätä varten on kolme aluetta. Olemme tutkineet erityisesti yksi on julkisen rahoituksen hallinta, joka tietysti liittyy siihen, miten luotettavaa on rahoituksen kierto avunsaajamaassa, niin voidaan varmistaa se, että varat, e, varoja käytetään väärin tarkoituksiin tai käytetään oikeisiin tarkoituksiin. Ja haluan lisätä tässä sen, että makrotalouden rahoitusapu on kriisiväline silloin, kun on olemassa maksutase ongelmia. Se on tukea, jota ei ole sidottu tarjottu. Se merkitsee sitä, että päinvastoin miksi hankerahoitus sitä ei ole tarjottu tiettyyn hankkeeseen, mutta sitä täytyy tietysti käyttää laillisella tavalla ja, ja julkisen rahoituksen hallinnon ehdollisuus merkitsee sitä, että pyritään tukemaan rahoituskiertoa maassa ja parantamaan sitä. Se yksi alue on siis julkisen rahoituksen hallinta. Sitten olemme katsoneet myöskin rahoitussektoria ja siihen liittyviä ehtoja. Yksi esimerkki on dollarista irtautuminen. Tämä on yksi heikkous talouden rahoituksen sektorilla kokonaisuudessaan. Niin sitten sosiaalipolitiikka kolmanneksi on myöskin asioita, me seuraamme. Nykyinen Georgian hallitus on pyrkinyt lisäämään ponnisteluja maassa kehittää sosiaali, sosiaalisia järjestelmiä, jotka ja tämä suunta ansaitsee meidän tukemme. Esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus, nämä ovat ne alueet, joita me olemme tarkastelleet niin, että niihin, niihin liittyy mahdollisesti tiettyä ehdollisuutta. Ja neljäs alue on sitten yritystoiminnan harjoittamisen ympäristö, kauppa, vienti, ja tämä tietysti liittyy tähän laajalaiseen vapakauppasopimukseen, josta on täällä puhuttu. Ja me todellakin pyrimme tukemaan järkevällä tavalla tätä käytössä olevana aikana, niin että tämä sopimus saadaan asianmukaisesti pantua toimeen. Käytössä oleva aika on hyvin tärkeä asia tässä yhteydessä siksi, että tämä pitkälle menevä laajalainen sopimus on tietysti hyvin pitkälle menevä sitoumus. Sen, siinä on lukuisia vuosia sen toimeenpanohorisontti, ja, mutta tämä mm, eh, maksatalouden rahoitusapu on asia, jolla täytyy olla, eh, joka täytyy opettaa huomattavasti lyhyempänä aikana ja jolla, on, jolla täytyy olla tietyt ehdot. Nämä on tässä, kun ottaa huomioon, mutta on elementtejä, jotka ovat siis käynnissä Georgiassa jotka voidaan järkevällä tavalla tehdä, jotka voidaan toteuttaa käytössä olevana aikana. Yksi esimerkki voisi olla se, että on hyväksytty yhtiölainsäädäntö, joka harmonisoi oikeudelliset muodot, jotka yrityksillä on, miten niitä hallinnoidaan, mitkä, minkälainen raportointivelvollisuus niillä on. Tämä pyritään harmonisoimaan niin, että se vastaa EUn normeja. Tämä yhtenä esimerkkinä. Kuten kaikki tällaiset makrotaloudelliset rahoitusapuoperaatiot, tähän liittyy tietysti poliittisia ennakkoehtoja. Perustuslain uudistusprosessi mainittiin, se on edelleen käynnissä Georgiassa. Venetsian komissio julkaisi raportin, joka oli laajalti myönteinen, joten poliittiset ennakkoehdot, mitä tulee komission ja ulkosuudenhallinnon näkemyksiin, ovat sellaisia, että ne on täytetty ja osa ne ovat osa asiakirjaa, jonka me toimitimme teille komission ehdotusta. Tällä viitattiin myös kahteen aiempaan makrotodellisen avun äh, hankkeeseen. Toinen niistä oli 2008 ja toinen niistä hyväksyttiin vuonna 2013 ja se päättyi aiemmin tänä vuonna – koska se hyväksyi, koska päättyi äskettäin, ei ole olemassa vielä jälkikäteisarviointia saatavilla. Me tarvitsemme hiukan aikaa ohjelman päättymisen ja jälkikäteisarvioinnin käynnistymisen välillä, koska täytyy olla järkevä määrä taloudellista tietoa, että voidaan arvioida ohjelma, joten tämä raportti tulee 2018 vuoden aikana. Ja me tietysti olemme hyvin kiinnostuneita siitä. Se tulee olemaan julkinen ja te kaikki tietysti voitte tutustua siihen, niin kuin parlamentti ja neuvosto ylipäätäänkin saa sen tutustuttavakseen. Nämä jälkikäteisarviot ovat myös hyvä tilaisuus raportoida tuloksista ja olemme tietysti valmiita tekemään niin. Näin olemme aina menneisyydessäkin tehneet. Ensi viikolla seuraavassa kokouksessa meillä on täällä makrotuolinen rahoitusapu esillä tässä valiokunnassa, joten olemme valmiita silloinkin vastaamaan teidän kysymyksiinne ehdollisuuteen liittyy kysymys, jonka puheenjohtaja esitti, joten Euroopan tilintarastustuomioistuin on äskettäin raportoinut kahdesta maasta avusta kahdelle maalle, nimittäin Tunisialle ja Ukrainalle. Ja kummassakin tapauksessa makrotodellinen rahoitusapu oli osa pakettia, mutta nämä tarkastukset olivat eh, laajempia, ne koskevat myöskin muita EUn tuen muotoja – Kumpikin kertomus on laajalti katsottuna myönteinen, ottaen huomioon myöskin ehdollisuuden ja saavutukset, ja katsoen sitä, mitä tilintarkastustuomioistuin on julkaissut viime vuonna tai äskettäin, en oikein ymmärrä, jos mitä tämä 5.15, mitä se tarkoittaa, mistä se tulee on tunnustettu se, että ehdollisuus on menestyksekästä. Se ei tietenkään ole sellaista, mikä, mikä olisi ehdotonta. Totta kai poliittisella ympäristöllä on merkitystä. Olemme nähneet ennen kaikkea Ukrainassa, jossa tiedontastuksen aikataulu vuosien 2017 ja 2015 välinen aika – joten ajat muuttuivat huom- tilanne muuttui huomattavasti Ukrainassa vuonna 2014, mikä vaikutti siihen, miten uudistuksia pantiin toimeen mukaan luettuna myöskin eh, ehdollisuuden, joka koski EUn antamaa apua. Ja lopuksi haluaisin kiittää teitä vielä kerran tuesta, jonka te ilmaisitte meidän ehdotuksellemme. Me toivomme kovasti, että tämän valiokunnan tuella ja AFET-valiokunnan tuella me voimme edetä siihen, että tämä ehdotus hyväksytään pikaisesti niin, että apu voidaan panna toimeen. Kiitoksia. Kiitos. Herra Takula, haluatteko päättää keskustelun? I think I don't have any... Minusta tuntuu, että minulla ei nyt oikein lisättävää. Uskon, että olemme kulkemassa oikeaan suuntaan. Kaikki on sitten sanottu. No hyvä. No siinä tapauksessa ilmoitan, että määräaika tarkistuksille on 10. tammikuuta ja äänestämme valiokunnassa tästä 20. helmikuuta. Ja nyt pidämme tauon kello 17.55. Odotan, että kaikki ovat paikalla viittavaille kuusi. Kiitos.